Hyvää päivää kollegat, pahoittelut myöstymisestä. Eurostar-junani oli myöhässä, kun tultiin Brysseliin. Ilmeisesti monet muutkin ovat myöhässä, joten tässä odoteltiin, että tulen paikalle. No, pientä viivästymää ennen kuin aloitamme kokouksen kohdasta yksi. Tulkkeella on taas pyyntö esittää lausuma meille heidän työkiistastaan, joten voisit laittaa kuulokkeen ja kuunnella sitten tuota tulkinnusta meidän omalla kielellä. Olkaa hyvä tulkit. Tulkit joutuvat valitettavasti ilmoittamaan uusia työehtoja koskevasta työriidasta parlamentin hallinnon kanssa ja siihen liittyvästä lakkovaroituksesta. Tästä johtuen tämän kokouksen tulkkaus päättyy tasan kello 17.30. Kiitos. Okay, thank you very much to our... Kiitos tulkeille. Kuulimme nyt nämä olosuhteet ja että yliaikaa ei sallita, eli pitäydytään siinä. Selvä. Kohta yksi, esityslistan hyväksyminen. Ei muutosehdotuksella tutkinnolla niin voidaanko hyväksyä esityslista tällaisenaan. Kiitos. Puheenjohtajan ilmoitukset. Yksi ilmoitus. Se on myönteinen sellainen. Tervetuloa uudelle kollegalle. Kuten tiedät, kollegat Paavo Väyrynen on lähtenyt Euroopan parlamentista ja mennyt eduskuntaan. En tiedä, kun hän lähti, joten en voinut toivottaa hänelle kaikkea hyvää. Sain kuulla vasta, että hän lähti. Hänen seuraajansa on nimitetty. Hän on Rova Mirja Vehkaperä. Tästä ilmoitettiin eilen, ei vaan siis viikolla tai kaksi viikkoa sitten. Mirja, haluatko käyttää puheenvuoron? Sano pari sanaa valkoinen, tervetuloa. Madam Chair, uh, dear colleagues, it's, it's very, very nice to be here. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, on hienoa olla täällä Brysselissä tämän toinen viikko, niin täällä vaihdoimme paikkoja päittäin kollega Väyrysen kanssa. Hän siirtyi eduskuntaan ja minä siirryin eduskunnasta tänne. Olin 11 vuotta kansanedustajana. Ennen tänne siirtymistä niin olen siis ollut mukana politiikassa melko pitkään, mutta tämä on uusi kokemus ja on hienoa olla täällä. Kiitos. Well, you're, you're very welcome and of course... Tervetuloa. Tietysti on hankala tulla tänne, kun, no vuosi ennen kuin parlamentoimikausi päättyy, tiedän, että näin kävi myös. Tuli tänne vuosi ennen vaaleja parlamenttiin, joten no kaikki muut tietävät kaiken, tuntevat toisensa mutta tervetuloa ja henkilöstömme ja kollegat ovat käyttävissä, jos on kysymyksiä tietysti. Kiitos, hienoa, että olet täällä. Selvä. Voimmeko siirtyä kohtaan kolme, kokouspöytäkirjojen hyväksyminen. Teillä on 24. huhtikuuta kokouspöytäkirja FAM, FAMin kanssa pidetty kokous, jos on kommentteja, niin antakaa sihteeristöllinen kokouksen päättämistä, jolle ei ole huomioitavaa, niin sitten pöytäkirjat on hyväksytty kohta neljä, päätösten ja suositusten hyväksyminen. Sama pätee tähän. Eli toukokuussa ja kesäkuussa pidettiin kokoukset, jos on kommentoitavaa, niin ottakaa sihteeristölle, muuten hyväksytään sellaisenaan kohta viisi. Komission ilmoitukset. Onko komissiolla ilmoituksia Eko- tai Defco-pääosastoilla molemmilla? Kumpi aloittaa? Täällä on Karsten Sörensen DEFCO-pääosastolta. Hän kaloittaa. Kiitos paljon. Lyhyt tiedotus asia postkotonuun kotonun jälkeisestä tilanteesta 22. päivä kesäkuuta komissio sai vihdoin neuvostolta valtuutuksen aloittaa uutta Tyynen, uutta sopimusta Tyynenmeren, Afrikan ja Karibian maiden kanssa nyt tämä lupa on myönnetty ja nämä neuvottelut voivat alkaa. Seuraavalle neuvottelumaalat hyväksytty hienoa. Katsotaan paljonko päätöslausumaan meidän muut on sitten heijasteltu siinä ja voidaan puhua sitten komission kanssa. Tämä komissaarin kanssa tulee kokouksen kiitos ilmoituksesta ja nyt sitten Vaea Le François ekopäästötolta haluaa käyttää puheenvuoron. Thank you from the floor. Yeah, actually it's Wolf. Kiitos Wolfgang. Sait itse asiassa on nimeni. Niin ihan tiedoksi vain, niin kuin komissaari ilmoitti, kun käytiin vuoropuhelun kanssanne toukokuussa, että komissio on hyväksynyt tiedonannon uudesta politiikakehystä, joka koskee koulutusta hätätilanteissa. Taustalla on EU-sitoumus, että saadaan lapset takaisin kouluihin, kun on pitkittyneitä kriisejä ja hätätilanteita. Tavoitteena tietysti varmistaa jatkuvuus, että saadaan turvallinen ja laadukas koulutus ottaen huomioon koulutuksen 2030 toimintasuunnitelma tiedonannossa on suosittu lähestymistapa, josta on yhteys muihin yksiköihin varmistetaan, että koulutus tilanteessa on tärkeä osa humanitaarista ja kehitystoimia. Neljä perus painopistealuetta meillä tässä on ensinnäkin, että vahvistetaan järjestelmiä ja kumppanuuksia, joita voidaan nopeasti toimia ja saada innovatiivisia koulutusjärjestelmää aikaan toiseksi, pitää edistää pääsyä kouluihin. Sitten kolmanneksi pitää edistää myös rauhantoimia ja neljänneksi pitää tukea laadukasta koulutusta. Paljon oppimisen kannalta lopuksi tämä uusi politiikalla tietysti saa tukea rahoitukselta, niin kuin komissaarini sanoi teille toukokuussa. Rahoitusta halutaan nostaa 8 prosentin globaalia rahoitusta tänä vuonna ja tavoitetaan sieltä sitten 10 prosenttiin ensi vuonna. Kiitos huomiosta. Thank you very much. Kiitos. Se on siis ilmoituskomissio, siis tiedonanto tarvitaan muutoksia politiikkaan vai vastaanko tässä jotain, mitä tapahtuu jo ehkä? Pitäisi pyytää komissaari tänne paikalle puhumaan kanssamme tästä. It is a consolidation and it's the first... E- tässä vahvistetaan tämä asia ja tämä on ensimmäinen meidän tiedonantoon koskien koulutusta kriisitilanteessa. No puhumme kyllä koulutuspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä, eli ehkä esittelemme sitä tästä raportoida lisää. No Stylianides varmasti tulee tänne pian niin silloin voimme sitten puhua tästä uudesta politiikkakehyksestä. Valiokuntamme on tukenut tätä voimakkaasti ja lähes viime vuosina. Selvä, kiitos. Sitten kohta kuusi. Globalisaation hallinta. Kauppaa koskevat näkökohdat. Meillä on lausuntoluonnos, joka menee intavaliokunnalle. 2017 toukokuussa komissio julkaisi asiakirjan, jonka nimi oli globalisaation hallintaa, Harnessing Globalization, ja sitten syyskuussa julkaistiin tiedon, nimi oli tasapainon edistyksellinen kauppapolitiikka, jotta voidaan hallita globalisaatiota, jota valiokunta on intavaliokunta. Syyskuussa äänestettiin tästä jo alustavasti, ja sitten Dan Christian Predalta on tästä lausunto. ole täällä ehkä Bogdan Venta käyttää hänen puolestaan puheenvuoron. Bogdan. Thank you, Chair. Uh, I was... Kiitos. Puhun Predan puolesta, joka ei valitettavasti pääse valiokunnan tämänpäiväisen kokoukseen. Preda haluaa pahoitella poissaoloaan, mutta toisaalta hän on iloinen, että sai työskennellä tämän tärkeän asian parissa ja hän haluaa nyt tuoda alustavat näkemyksensä esiin. Globalisaation hallinta on tärkeä ei ainoastaan jäsenvaltioille, vaan myös kumppaneillemme muissa maissa. Työtä on tehtävä yhdessä, että globalisaation positiiviset vaikutukset saadaan paremmin esiin siten, että negatiiviset vaikutukset ovat mahdollisimman pienet niin meille kuin myös kehittyville maille – globalisaation positiivisen potentiaalinen valjastaminen käyttöön on tärkeää, varsinkin ottaen huomioon, että riittävää kehitys ei tässä vaiheessa vielä ole. Tässä lausuntoluonnoksessa nostetaan esiin, kuinka valiokunta on sitä mieltä, että Kehitysyhteistyössä työskennellessään yksityissektorin tulisi toimia yhteisten arvojemme mukaan ja kehitystavoitteiden tulisi olla sen mukaiset. Kehityspolitiikan avulla unioni haluaa vahvistaa ihmisoikeuksia. Tämä on samansuuntainen kuin 2017 vuoden komission tiedonanto jossa halutaan progressiivinen kaupapolitiikka, jotta saadaan globalisaatio hallintaan. EU on tähän sitoutunut. Siksi on tärkeää, että on kattavat säännöksen sosiaali-, työ-, ympäristö- standardeihin liittyen kaikissa kauppasopimuksissa. Sama koskee muita, muitakin sopimuksia. Nyt kun globaali yhteinen maailmanjärjestys kaupankäynnin suhteen näyttää olevan ongelmissa, niin on korostettava, että kehitysavun kautta on mahdollista saada aikaan muutoksia. Kaupan ei pitäisi toimia itsestään loppupäämääränä, vaan olisi tärkeää, että kauppapolitiikka olisi linjassa vuosi kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Preda on pysyvä esittelijä kehitysavun koherenssin suhteen ja hän haluaa käyttää tilaisuuden hyväkseen, että kehitysyhteistyötä, kehitysyhteistyötä pidetään mielessä kaikessa politiikassa, mitä se tekee kolmansien maiden kanssa kauppapolitiikan vaikutukset olisi huomioitava suhteessa kolmansiin maihin. Preda nostaa kolme asiaa esiin. Hän puhuu taloudellisista kumppanuussopimuksista, jotka voidaan pitää tärkeänä välineenä, että kaupan avulla pystytään viemään eteenpäin kestävää kehitystä, mikäli siihen otetaan mukaan äh, rakenteellisia toimenpiteitä. Lisäksi hän nostaa esiin digitaalisten palveluiden valtavirtaistamisen EU-kehityspolitiikassa. EPP ryhmä on käsitellyt digitalisaatiota ja kehitysapua ja me tuemme tätä ajatusta, kuten myös sitä, että pyritään parantamaan globaalilla tasolla digitaalisia infrastruktuureja. Tämä predadottaa innolla työskentelyä varjosettelijöiden kanssa, koska lausunto nolla on, tärke, on omat rajoitteet pituuden suhteen, joitain näkemyksiä jouduttiin jättämään pois. Hän nostaa esiin, että olisi tärkeää, että on säännöksiä, että voidaan kauppasopimusten avulla välttää veronkiertoa ja veropetoksia. Lisäksi hän korostaa EU-investointisuunnitelman merkitystä. Osa on paikalla. Otetaan Eli Schleinista sosialistiryhmästä. Thank you, Chair. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos edustaja. No Preda työstä, mutta kiitos myös edustaja Venta, että sijaistitte häntä tänään ja esittelitte kantanne tästä hyvin tärkeästä lausunnosta minusta. Se pitää nyt olla vahva meidän puoleltamme. Globalisaatio on lisännyt talouskasvua ja kehitystä, mutta samalla se on myös tuonut esiin valtavia haasteita, ja lisävää, lisääntyvää eriarvoisuutta maiden välillä ja niiden sisällä. Meidän tulee varmistaa, että globalisaation hyödyt ovat hyvin jakautuneet, jakautuneet ihmisten ja valtioiden välillä. Ja meidän tulee varmistaa, että globaali kauppa on sääntöpohjaista ja osallistavaa. Kaupan pitäisi auttaa siitä, että saavutetaan kestävyyden tavoitteet, tuodaan työpaikkoja, vähennetään epätasarvoisuutta ja poistetaan köyhyys Virran kehitysapu ei riitä, että puututaan kehitystarpeisiin. On tärkeää, että EU lisää rahoitussitoumuksia, että voidaan lisätä kauppaa kehitysapua, joka on tärkeää, kun pyritään integroimaan kehittyvät maat ja erityisesti vähiten kehittyvät maat pitää huomioida globaalissa taloudessa. Lisäksi yksityisen sektorin panoksen pitäisi olla suurempi kuin Agenda 2030, jota pyritään toteutumaan, että varmistaa avoimuus ja että kunnioitetaan täysimääräisesti ihmisoikeuksia. Tarvitaan myös oheistoimia, mukaan lukien rahoitustuki, ne pitää täytäntöön kauppasopimuksissa, joita tehdään kehittyvien kanssa, jotta voidaan tukea ne ponnisteluja, kun ne pyrkivät kunnioittamaan kansainvälisiä ympäristö- ja sosiaalinormeja. Lisäksi pitää varmistaa täysi avoimuus kauppasopimuksissa ja se, että otetaan täysimääräisesti mukaan kansalaisjärjestöt kumppanimaissa, kun neuvotellaan ja pannaan täytäntöön tulevat kauppasopimukset kehittyvät maat, erityisesti Afrikan maat, ovat edelleen globaalissa kontekstissa paitsi, jossa meidän pitää tukea heitä ja luoda todellinen sisäafrikkalaiset markkinat tässä yhteydessä. Pitää myös tuo potentiaalin maksimoida liikkuvuuden osalta. Lisäksi on pitäisi tukea Afrikan maita, kun vahvistetaan niiden tuottavaa voimaa ja parantaa niiden kilpailukykyä ja osallistumista globaaleille markkinoille joka vuosi. Kehitysavun määrä vähenee Afrikan päin. Ja toisaalta näitä laittomia rahavirtoja, verovälttelyä, veropetosta. Ja usein meidän yhteenmäiset syypäitä sen takia on tärkeää luoda tehokkaita välineitä, voidaan torjua veron välttelyä globaalisti ja parantaa yhteistyötä verokysymyksissä kehittyvien maiden kanssa mukaan lukien kun kotoperäisiä resursseja mobilisoidaan. Tarkistukset tähän luonnokseen menevät tuohon suuntaan juurikin. Odotan innolla yhteistyötä esittelen ja kaikkien varustelijoiden kanssa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos Maria Hoibu, vihreitten varustelija. Herzlichen Dank. Kiitos. Kiitos Dan Preda tästä hyvästä perustasta. Kun tätä lausuntoa tässä ollaan laatimassa, myös me vihreät tulemme haluamme vahvistaa tiettyjä pointteja, ehkäpä sitten tiettyjä tarkennuksia tulemme ehdottamaan. Ja ehkä näitä suuntauksia haluaisimme vielä muuttaa tässä lausunnossa. Haluaisin ottaa esille muutaman asian. Valmistelijan yksityinen sektori on hyvin tärkeässä roolissa, kun pannaan täytäntöön 2030 toimintasuunnitelman, muuttaa. Tässä viitataan huomioon myös YK kauppa- ja Ne pitää tähän lisätä, jotta tällainen epäsymmetrisuus poistuu, kun ajatellaan investoijia ja yksityissektorilla on paljon oikeuksia, mutta tuskin velvollisuuksia. Eli tätä epätasapainoa pitää vielä hieman taas soittaa, se mitä muuttua. Delevaliokunnan pitää nyt selvästi mainita tässä tuo YK, nuo YK sopimukset ja saada vastaavasti sen mukaan tähän lausuntotekstiimme. No, tässä on myös pirstaloitumista ja se, miten näitä kauppasopimuksia solmitaan. Sen takia on minusta hienoa, että valmistelija ottaa esille sen, että monenvälisyyttä tarvitaan, monenkeskisyyttä. Sehän on myös vihreitten kanta. Tästä olemme samaa mieltä siis. Sillä kun on näitä monia kahdenvälisiä sopimuksia ja tuollaista sirpaloitumista, niin sillä heikennämme VTOta. Ja se johtaa myös negatiivisuuntauksiin kehittyvissä maissa. Ja tilanne vain pahenee. Kahdenväliset kauppasopimukset usein vaikuttavat kielteisesti maiden tilanteeseen ja VTO-säännöt niillä vain kierretään. Joten hienoa, että se on mainittu tässä lausunnossa. Sitten kehittyvät mannot tämmöinen hieman samaan suuntaan kuin mitä Eli Schlein jo tuossa äsken sanoi. Enemmän liikkumavaraa tarvitaan, jotta nämä kehitysmaat voivat omia kehitysstrategioitaan kehittää, asettaa omat prioriteettinsa. Esimerkiksi tuo tuotantokapasiteetti, sitä pitää pystyä parantamaan maataloudessa tai myös paikallista maataloutta pitää pystyä tukemaan paremmin. Tähän tarvitaan lisää liikkuma- ja joustovaraa. VTOn säännöt antavat tiettyjä erityiskohteluita kehittyville maille, mutta kuitenkin operatiivista toimintaa pitää parantaa senkin osalta. Näin ollen tuomme lisää liikkumavaraa kehittyville maille ja tämä on juuri se, mitä he tarvitsevat, jotta ne voivat moninaistaa omaa talouttaan tähän suuntaan. Tulemme jättämään myös tarkistuksia. Ehkäpä vielä lyhyesti kestävästä kehityksestä pari sanaa tuo luku. No, valmistelija on ottanut tämän esille, se on meistä erittäin myönteistä. No, komission tarkoituksen kauppasopimuksissahan on kestävyyden luvut ottaa mukaan kauppasopimuksiin. No valmistelijakin pitää myönteisenä. Tässä olemme samaa mieltä ja on tärkeää, että säännökset ovat sitten myös sitovia. Tarvitaan myös seurantaa ja monitorointia. Joka tapauksessa, jos se pitäydytä säännöissä, niin sitten tarvitaan myös seuraamuksia ja sanktioita, jotka ovat tehokkaita. Elintarviketurva, no se on tietysti lähellä sydäntäni. Niin ajattelevat hinnat tai volatiilit markkinat ja myös markkinoiden avaaminen voi elintarvike turvaa ja suvereniteettiä monelle väestöryhmälle kehittyvissä maissa vaarantaa senpä takia. VTO puhuu tässä tietysti joustosta maataloussektorilla. Ja nyt on ratkaisevaa, ettei vapaa kauppasopimusta tätä heikennettä. Tässä tarvitaan vahvistamista eikä heikentämistä, ja tässä juuri EU pitäisi kehityskohdenssin nimissä parantaa siteitään kehittyviin maihin. Niiden pitää pystyä moninaistamaan omaa eli tuotantoaan ja tietyt sektorit pitää pystyä suojaamaan. Tämä on hyvin tärkeää tässä lausunnossa saada sen mukaan. Vielä kerran kiitos valmistelijalle. Kuten sanottua, tulemme jättämään sitten omat tarkistuksemme tähän tekstiin. Okay, thank you very much. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näyttäisi olevan. Kauppapääosaston edustaja ja DEFCO-pääosaston edustaja myös. Haluatteko käyttää puheenvuoron komissio? tässä keskustelussa Axel Pujan, herra Maisonneuve vai Jyka Peskau, kauppapäästöstä? Julika Peskau äh, from Digit. Julia Peskau, kauppapäästöstä. Kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, kiitos tästä rakentavasta lausunnosta, joka korostaa, mm, kuinka positiivinen vaikutus mm, näillä säännöksillä voi olla kehitysavussa – mitä tulee köyhyyden poistamiseen. Kun puhutaan, kun puhutaan kaupasopimuksista, niin komission voimavarat keskitetään kauppasopimusten täytäntöönpanemiseen ja positiiviseen vaikutukseen, joka saadaan kehitysapuun. Ja Aid for Trade-strategia on sellainen, että sen välillä ja vapaakauppasopimusten välillä, kauppasopimusten välillä on selkeä yhteys. Axel. Kiitos, Defko. Defko. Axel, tämä on DG Defko pääosaston, niin kollega tässä. Haluaisin tukea tämä uusi komission tiedonanto Aid for Trade-ohjelmasta, joka julkaistimme marraskuussa. Sehän esiteltiin täällä muutama kuukausi sitten Minusta se on tärkeä asiakirja, jos ajatellaan juuri tätä keskustelua siinä mielessä, että sillä on kaksi päätavoitetta. Ensinnäkin paremmin to, to, toimia juuri mukaisemmin kaupan ja kehitysavun välillä. Se tämä on tärkeä kehitys, on kannalta tämmöisiä kaupan rajoitteita, mukaan lukien talouskumppanuussopimukset, mutta myös nämä GSP, ja lisäksi pitää saada liikkeelle tämän kehitystukevan kauppatoimen varat paremmin. Tässä voi tukea vähiten kehittyneiden maiden kapasiteettiin, jotta voivat hyötyä kauppapreferensseistä, jotka niillä on myönnetty. Tietysti jos ei ole mitään millä käydä kauppaan, niin ne, vo, ne eivät voi hyötyä näistä preferensseistä, mutta Tämä on juuri tiedonantomme tarkoitus, tämä päivitetty EU-strategia, joka ei päde pelkästään EU-hun, vaan myös sen jäsenvaltioihin, ottaen huomioon tämä aihe, eli globalisaation hallinta, ja sitten pyritään varmistamaan, että epätasa-arvoisuus, eriarvoisuus maiden välillä ja maiden sisällä tulee hoidetuksi ja tasoitetuksi, niin no, tämä politiikkaamme pitäisi mainita tässä yhteydessä. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitos paljon. Onko lisättävää Bogdan? No, I mean only this hour. Ei. Valmistelija Dan tulee kiinnittävän huomiota näihin kommenteihin. Lausuntojen suhteen on muistettava, ettei aina ole mahdollista saada kaikkia ehdotuksia mukaan, mutta hän tulee varmasti perehtymään näihin kollegan ehdotuksiin. Kiitos. Tarkistukset pitää jättää tuohon lausunnon viimeistään keskiviikon 7. päivä kesäkuuta kello 11. Ja äänestämme sitten elokuussa kesätauon jälkeen. Kiitos paljon. Nyt on vieras puhuja, voisitko tulla tänne ylös puhujakorokkeelle seuraavaa kohtaa varten kohta seitsemän esityslistalla. Niin kutsuttu kattava sopimus Grand Bargain. Niin. Ja sitten tässä on myös tällaisia tie, tietoja tulkeilta. Siinä on käyty läpi näitä faktoja, mitä kiistaa johdon kanssa on, joten tämä on teille myös lähetetty tai annettu tämä se kirja. Sillä kun vieras puhettuvat tänne, niin Enrique sanoi sinulle vain, että ekopäästöstä kuulin Kuultiin ilmoituksessa, että komissaari on nyt julkaissut oman uuden tiedonantonsa koulutuksesta hätätilanteissa, jossa ensimmäistä kertaa puhutaan kattavasta EU-politiikasta koulutuksesta hätätilanteessa. Joten kiitos sinulle, että olet pitänyt painetta yllä tässä viimeisten vuosien aikana, kun valiokunta on ollut toiminnassa. Okay, we're going to item seven now. Sitten kohta seitsemän. Vuonna 2016 pidetyssä maailman humanitaarisessa huippukokouksessa hyväksytty niin kutsutun kattavan sopimuksen eli Grand Bargainin allekirjoittajien toinen vuosikokous. Tämä niin kutsuttu kattava sopimus oli siis osa tuota humanitaarista huippukokousta vuonna 2016. Siellä oli 18 maailman suurinta lahjoittajamaata ja 14 avutarjoajaa. Ja tavoitteena olisi saada sitten nämä varat kohdennettua paremmin niille, jotka sitä tarvitsevat. No, tässä on nyt tullut lisää allekirjoittajia mukaan ymmärtääkseni. Kun minä luin tämän termin Grand Bargain, kattava sopimus, se kuulostaa odolta nimeltä, kun puhutaan humanitaarisen avun välineestä. Enkä nyt täysin ymmärrä, mitä se tarkoitti. Grand Bargain, tällainen hyvä diili kuulostaa joltain hyvältä tarjoukselta kaupassa, mutta no ehkä asiantuntijat voivat avata tätä hieman, päivittää tietoja ja kertoa myös näistä perusasioista, mikä tämä sopimus on, mitä pitää muuttaa, miksi tämä sopimus on niin tärkeä. Täällä on Henrikke Trautman, hän on Digi Eco pääosastolta, Euroopan ja Magali Mourlon, hän toimii äh, humanitaaristen kansanjärjestöjen äh, Voice Networkin koordinaattorina. He puhuvat sitten siitä, mitä tämä Grand Bargain-sopimus tarkoittaa ihan käytännössä. Henrikki, ole hyvä. Thank you very much, Chair, and good afternoon to distinguished... Kiitos paljon, kunnianarvoisat ähm, jäsenet, jotka olette, jotka olette kuuntelemassa täällä tätä kantavan sopimuksen katsausta. Olen samaa mieltä, että tämä Grand Bargain-nimi on hieman erikoinen. Kattava sopimus eli Grand Bargain on kol, osa tästä kolmikohtaisesta kehitysapua koskevasta asiakirjasta. Siinä pyrittiin parantamaan kehitysavun rahoittamista usealla eri tavalla. Tässä haluttiin kutistaa tarpeita siten, että humanitaarista, humanitaariselle avulle oli si vähemmän tarvetta. No, mm, lienee sanomattakin selvää, että tässä on epäonnistuttu ja humanitaarista apua tarvitaan entistä enemmän, mutta se oli osa tätä humanitaarisen avun rahoittamisen paneelin katsausta. Lisäksi haluttiin rahoituskanavia monipuolistaa. Tämä ei myöskään suju kovinkaan hyvin. Tässä on perinteiset rahoittajat, yhdysvaltalaiset, kanadalaiset, EU-jäsenvaltiot ja arabimaiden EIDAC-jäsenten tuki vaihtelee. Jotkut lahjoittavat merkittävästi, jotkut eivät. Vakuutusalan yritykset, auttavat valmiuksien rakentamisessa. Tässä on paljon eri johtolankoja, mutta työ on vielä kesken. Ja kolmas osa tätä paneelin työtä oli tämä niin kutsuttu kattava sopimus, kuinka voitaisiin parantaa humanitaarisen avun kehitysapua, humanitaarista apua. Tässä on kymmenen eri säijettä, jossa 50 sitoumusta – tässä oli erilaisia prosesseja. Palaan tähän eräs niistä haasteista, joka meillä oli. Niin tämä, tässä, tämä allekirjoitettiin Istanbulissa kaksi vuotta sitten. Tässä suuret YK-toimistot, Punainen Risti ja useat avustusjärjestöt ovat tämän allekirjoittaneet. 59 allekirjoittavaa osapuolta on nyt. Paljon kansalaisjärjestöjä, paikallisia, paikallisia toimijoita, edustavia tahoja ja niin poispäin. Meillä on kattavan sopimuksen allekirjoittaneiden vuosikokous. Tässä allekirjoittaneet osapuolet arvioivat omaa toimintaansa, miten näihin sitoumuksiin on pystytty sitoutumaan. Lisäksi on vielä riippumaton kertomus koskien kattavaa sopimusta. Tämä on mielestäni melko vallankumouksellinen asia. Pyydämme ulkopuoliselta taholta, olemmeko me onnistuneet vai emme. Ja valitettavasti tämän tyyppistä toimintaa nähdään harvemmin. Tämä olisi sangen hyödyllistä. Tämä on kattavan sopimuksen verkkosivustolla, se on juuri julkaistu Humanitarian Policy Group on ollut mukana laatimassa sitä muiden muassa, ja se antaa hyvän katsauksen siitä, missä mennään. Ja missä me mennään tällä hetkellä. No, joidenkin näiden säikeiden suhteen on onnistuttu ja joidenkin suhteen on vielä paljon työtä edessä. Komission näkökulmasta tämä käteispainotteinen apu on toiminut Ja me olemme usein kertoneet, kuinka tämä toimii. Te tiedätte, että Jordanian, Turkin, Libanonin kohdalla, kun käsiteltiin Syyrian kriisiä, niin tämä käteisapu on ollut eräs johtavista tavoista toimia. Ja 35 prosenttia on ollut tämä osuus. Me olemme myös parantaa avoimuutta. Komissio raportoi tästä kenttätoiminta rahoituksesta oman tietokantansa ja 70 prosenttisesti eli yhteistyökumppanit myös raportoivat. Tämä on osa kattavaa sopimusta. Lisäksi on enemmän monivuotista rahoitusta. Huippukokouksissa on sanottu, että humanitaariseen apuun tarvitaan monivuotisia sopimuksia. Ei riitä, että sopimukset uusitaan 9 kuukauden, 12 kuukauden pätkiksi uudestaan ja uudestaan, ja siksi komissio on tehnyt 2018 vuodelle monivuotisia sopimuksia, ja me pyrimme tätä vielä lisäämään. Sitten on myös tällaisia horisontaalisia aiheita, Nexus, humanitaarinen apu, tässä on jäsenet varmasti ovat tietoisia näistä eri pilottihankkeista, niistä työpajoista, joita EU toimijat ja jäsenvaltiot ovat järjestäneet kuudessa pilottimaassa. EU on päättänyt niissä maissa, joista EU tähän pilottihankkeeseen valitsi. Vaikeampaa on lokalisointi. Siinä tässä kattavassa sopimuksessa tavoitteena oli, että 10 prosenttia tässä tavoista pantaisiin täytäntöön paikallisten toimijoiden eh, toimesta, mitä ikinä tämä tarkoittaakaan. Lahjoittajat ovat melko kaukana tästä ja meidän tapauksessa estenä on se, että humanitaarisen avun oikeusperusta eu ei mahdollista sitä, että rahoitetaan suoraan muita kuin EU-toimijoita. Ja me olemme lisänneet eh, niitä toimijoita, joita rahoitetaan ainoastaan yhden välikkeiden kautta, eli yhden kansallisjärjestön kautta – ei siten, että tässä olisi YK, kansalaisjärjestö ja paikallinen toimija välissä. Me olemme onnistuneet saman suoremman putken humanitaariselle avulle, mutta mm, työtä on vielä edessä. Me olemme rahoittaneet komissiosta käsi valmiuksien parantamista ja lisäksi on luotu on omia rahoitusjärjestelmiä. Ja viimeinen asia, jonka minä haluan nostaa esiin, liittyy näihin tarpeiden analyysiin. Tämä on erityisen haastavaa, koska erittäin paljon työtä tehdään teknisellä tasolla ja poliittisella tasolla. Tilanne on vaikeampi. Me olemme vieläkin siinä tilanteessa, että jokainen humanitaarinen virasto, kansalaisjärjestöt, YK, punainen risti tekee oman tilanneanalyysin ja sen jälkeen esittelee lahjoittajille oman rahoitustarpeensa ja rahoittajat ovat vaikeassa tilanteessa, he eivät tiedä miten näitä jaetaan näitä varoja ja lisäksi on tasapainoteltava Syyrian pakolaistilanteen kanssa, Turkin pakolaisleirin kanssa, Rohingya-tilanteen kanssa, ja on erittäin vaikea päättää, miten nämä rahat käytetään. Joten olisi hyvä, jos tätä tarpeiden arviointi putkia saataisiin helpotettua siten, että voitaisiin prioriteetteja rahoittaa. Koulutuskriisitilanteessa voisi olla tietyissä asiayhteyksissä tällainen muiden muassa. Ja tämä tasapainon löytäminen on hyvin vaikeaa. Ja sitten olen tulossa nyt loppuun. Muutama arviointi tästä itse prosessissa. New Yorkin kokous viime viikolta osallistui, että tässä prosessissa on vielä melko paljon dynamiikkaa. Ollaan sitä mieltä, että tämä saattaa olla muutoksen mahdollinen ajuri ja tämä kattava sopimus ja tämä prosessi sen suhteen, että on raportoitava omasta toiminnasta, niin se tekee sen, että me emme unohda näitä tärkeitä aiheita. Haasteita on kuitenkin olemassa näitä mm, kulutehokkuusvoittoja ei ole välttämättä pystytty kartoittamaan halutulla tavalla, mikäli ö, siirrytään käteisapuun luonnossa tapahtuvassa avusta, niin on vaikea löytää kunnolliset indikaattorit vertailuja varten. Ja tämä on onnistuttava kertomaan Eli on onnistuva kertoa, miten on onnistuttu, kun palataan taas veronmaksajien kukkaroille ja olisi kerrottava, että mihin suuntaan ollaan menossa. Eräs tärkeistä aiheista komissiolle on se, että mikäli annetaan lisää joustavuutta merkittäville YK toimijoille, joita rahoitetaan, niin olisi hyvä, että tämä tämä toimisi siten, että ei ole mitään järkeä, että ekopääosasto korva merkkaa varoja YK järjestöille, jotka sitten korvamerkkaavat niitä eteenpäin järjestöille. Tämä voitaisiin tehdä suoraan tässä, muuten ole mitään mieltä. Tehokkuuden mittaamisessa käytetään sitä, että mittarina kuinka paljon varoista päätyy ruohonjuuritasolle apuun. Turkin ja ESSNn kanssa ollaan työskennelty asian parissa ja on katsottu, että mitä enemmän rahaa päätyy saajille, sen parempi. Ja sikäli kun tässä huomataan onnistumisia, niin pystytään levittämään tätä käytäntöä Libanonin, Jordanin kanssa – ollaan jo havaittu onnistumisia tällä saralla. Seuraavat askeleet. Viime viikon kokous nosti esiin tiettyjä tehtäviä ohjausryhmälle, joka organisoi tätä työtä. Kristalina Georgieva oli osa tätä paneelia ja nyt hän on palannut ikään kuin tätä asiaa hoitamaan. Tässä on näitä alisitoumuksia ja muita asioita, jotka eivät välttämättä mene riittävän pitkälle, mutta on tärkeää, että poliittisella tasolla viedään tätä eteenpäin. On tärkeää, että pystymme osoittamaan eri toimijoille, että tässä on tehokkuushyötyjä, joita voidaan saavuttaa. Lisäksi on tärkeää katsoa, miten nämä sitoumukset näkyvät ruohonjuuritasolla. Kaikki ponnistelut eivät välttämättä ruohonjuuritasolla tule näkyviin. Komissio pyrkii integroimaan omia pohdintoja keskusteluihin, jotka alkavat nyt monivuotisen rahoituskehyksen suhteen. Ja kun tarkistetaan eh, ekopääosaston suhteita täytäntöönpano kumppaneihin, me olemme varmoja, että me voimme ottaa opiksemme näistä kattavan sopimuksen eri ulottuvuuksista ja hyötyä näistä asioista. Seuraavaksi annan puheenvuoron Magalille. Kiitos, hyvin kattava esitys. Seuraavaksi sitten Magali Mourlon, kuten sanoin aikaisemmin, hän on tästä Voice-nimisestä kansalaisjärjestöstä. Hän edustaa humanitaarisia toimijoita kentällä. Magali, ole hyvä. Thank you, Chair, for the invitation. Kiitos puheenjohtaja kutsusta. Haluaisin kiittää herra Guerrero Salomia myös sitä, että on tukenut järjestöämme ja sen toimintaa ennen kuin siirrytään kattava sopimukseen. Te, jotka ette tunne, voisi järjestämme olemme humanitaaristen kansallisten verkosto. Toimimme Euroopassa 26 kansalaisjärjestöjä on mukana toiminnassamme. Useimmat tai lähes kaikki ovat Ekon kumppaneita ja yhdessä saamme Suomen osan tuota rahoitusta, joka on suunnattu kansallisjärjestöille, joten kuten tässä selitettiin, niin tämä Grand Bargain on tuo kattava sopimus, joka on hyvin innovatiivinen aloite, koska siinä on saatu yhteen suurimmat toimijat pöydän ympärillä, ja ne ovat nyt yhtäläisellä alla ja neuvottelut näistä sitoumuksista, joissa on taustalla myös kymmenen erilaista teemaa, sanotaanko. Ja kansallisesta näkökulmasta haluaisimme nähdä, että tämä lainittaisin niitä toisaalta on nämä avunantajat, jotka sitoutuvat tiettyihin suuriin sitoumuksiin, ja tosi vähemmän korvamerkintää, että olisi monivuotista rahoitussuunnittelua ja yksinkertaistettua raportointia toisaalta. Täytäntöpanevat virastot, eli YK virastot ja kansallisjärjestöt sitten sitoutuisivat olemaan avoimempia, vähentämään päällekkäistä työtä, mutta myös parantamaan arviointeja ja kollektiivisesti sitten sitten tässä sitoutuisimme antamaan nämä käteistä, ottaa mukaan paikalliset ja alueelliset toimijat vahvemmin ja sitten omista osallisemmin vallankumous niin sanotusti, jonka tavoitteena ottaa huomioon eri kannat, eli nämä edunsaajat. Pitää saada paremmin mukaan, kun suunnitellaan näitä ohjelmia. Joten kaiken kaikkiaan, mikä on kansallisten näkökulma tähän kattavaan sopimukseen, no positiivinen suhtautuminen tähän aloitteeseen on, koska tämä on ainutlaatuinen hanke. Ja tämä on nyt mahdollisuus puuttua näihin heikkouksiin, jotka on tunnistettu. Niitä on ollut jo pitkään olemassa järjestelmässä. Ja tavoitteena on jäljittää innovatiivisesti, mutta myös paljon vastuullisella tavalla. Kuten aikaisemmin puhuja mainitsi, niin että nämä allekirjoittajat tahot ovat sitoutuneet tarjoamaan – että vuosittaisia itse, ö, omaraportteja ja sitten on, on myös riippumatonta raporttia vuositasolla. Tämä on suuri apu, kun halutaan saada nämä allekirjoittaneet tahot paremmin vastuuseen. Sitten tämä käynnistetty hyvin mielenkiintoisia aloitteita ja konsultointeja viimeisen kahden vuoden aikana. Kansallisjärjestöt ovat tässä aktiivisesti mukana. Mutta lisäksi, no, tässä on myös haittapuolia, kun on paljon aloitteita, Tämä on ollut ehkäpä liiankin paljon aloitteita ja joskus on hankalaa kansanjärjestöjen, joilla on varallisesti resursseja ja aikaa käytössään seurata niitä kaikkia ja pysyä perässä. Joskus myös huomataan, että kun on eri työvirtoja ja virtauksia, niin edistys on epätasaista ja jopa ristiriidassa toisiinsa nähden. Kritiikkiä kuullaan kentältä myös sen suhteen kattavasta sopimuksesta, että sen, sitä nähdään tässä suljettuna kerhona, että uusien toimijoiden on hankala päästä mukaan ja ymmärtää, mitä tapahtuu ja miten päästä paremmin mukaan keskusteluihin. Erityisesti paikallistoimijoille tämä on hankalaa. Siitä tuntui siltä, että he olivat hieman keskustelusta poissa, mutta nyt päästä paremmin mukaan ehkäpä kansanjärjestöjen verkostona me Voisessahan yritämme kuroa näitä kuiluja umpeen ja saada kentän ääni kuuluviin myös. Eli Voice on ollut mukana kattavassa sopimuksessa alusta asti. Kuten mainitsit Enrique, niin tämä kattava sopimus on humanitaarisen äh, rahoituksen korkean paneelin työn tulosta. Hienoa, että mainitsit nämä kaksi pääsuositusta tuosta raportista, koska niitä ei pitäisi unohtaa. Hienoa nähdä näin paljon investointeja tähän kattavaan mutta haluaisimme nähdä niin paljon sitoutumista myös täytäntöönpanoon, jotta voidaan lisätä tuota lahjoittajapohjaa verkostona. Yritämme jäsentämme kanssa saa ne mukaan keskusteluun, jotta operatiivinen realiteetti saadaan näihin politiikkakeskusteluihin paremmin mukaan yritetään siis kuroa umpea tuota kuilua, mutta lisäksi myös pyritään edistämään eri aloitteita, joissa kansallisjärjestöt olet mukana, kun ajatellaan avun parempaa perille saapumista. Olemme paljon yhteydessä myös muihin humanitaarisiin toimijoihin, YK-virastoihin, punaisen ristiin ja myös muihin kansalaisjärjestöihin. Kansainvälisellä näyttämällä pyrimme todellakin tukemaan kansalaisjärjestöjen asemaa kansainvälisellä tasolla ja Tuossa äskettäin julkaisimme yhteisen kantamme yhdessä IKFAN kanssa, joka on toinen kansanverkosto, joka toimii Genevestä käsin. Vuosikokouksessa tuli myös yhteinen julkilausuma kaikilta kansalaisjärjestöjen verkostoilta. Työmme perustuu siis työryhmän toimintaan, jossa mukana on 47 kansallisesta kumppania Lisäksi kuusi kuukautta sitten alkoi kattavasopimuksen hanke ja pääpiirteet myös ajatellaan tätä kattavasopimusta itsessään ja katsotaan näitä kymmentä eri aihealuetta, niin liittyy siihen, että nämä rahoituksen ehdot saadaan työstyä paremmin ja lisäksi, koska tämä on nyt jatkoa aikaisemmalle työlle. Ja tämä liittyy mukaisesti yksinkertaistamisen uskomme siihen voimakkaasti jotta tehokkuutta saadaan parannettua ja haluan siis lisää yksinkertaistamista. Se pitää kun pannaan täytäntöön tämä harmonisoidut raportointivaatimukset. Totta kai haluaisimme nähdä enemmän tukea alue- ja paikallistoimijoille ja haluaisimme nähdä enemmän monivuotista suunnittelua ja rahoitusta. Siinäpä prioriteettimme, kun ajatellaan kattavaa sopimusta. Sitten yritämme myös viedä eteenpäin eteenpäin. Kentän toimijoiden asema, kuten se on yksi haasteista, liittyy viestintään tietojen saatavuuteen. Ja sitten meillä on uudet verkkosivut myös, jotka avattiin tuossa viime viikolla vuosikokouksen jälkeen. Järjestämme myös useita seminaareja sitten, jos voimme kuulla sitten toimijoiden äänet paremmin. Eli kaksi vuotta on kulunut mitä nyt on opittu tuolla New Yorkin kokouksessa. No, olemme hyvin optimisteja edelleen kattavasta sopimuksesta. Ja olen samaa mieltä kuin aikaisemmin puhuja, eli että kattava sopimus on todellinen muutoksen katalysaattori, se on auttanut ja eteenpäin näitä aloitteita, joista monet olivat jo olemassa, mutta se on antanut niille nyt lisää pontta ja se on käteistä ja osallistumista kaiken kaikkiaan, ja tämä liittyy myös sukupuolinäkökulmaan. Kansalaisjärjestöt ovat nyt paremmin mukana tässä, ja osa niistä on myös allekirjoittanut tuon katsomuksen, mikä on siitä osoitus. Ja konkreettisia tuloksia on myös nähty. Tässä on konkreettisia toimintasuunnitelmia, jotta nämä sitoumukset saadaan vietyä eteenpäin paremmin tulevina vuosina. Joten meistä No nyt ollaan tulossa uuteen vaiheeseen katosopimusta. Toivottavasti tämä olisi nyt sitten täytäntöönpanon vuosi. Emmekä halua, että katosopimus epäonnistuu, koska tämä vaatii kyllä paljon energiaa ja investointeja. Se on kriittistä kansallisjärjestöille. Rahoitusta ei ole voimakkaasti korvamerkitty tässä, joten on kallista, jos ajatellaan esimerkiksi avoimuutta ja kaikki isät järjestelmät sopeutetaan näihin normeihin, niin se on suuri kustannuserä. Ja meillä on nyt sisäiset prosessit käynnissä, jotka vaativat enemmän kuin yhden projektisyklin, eli useampia vuosia. Ja haluaisin myös nämä sitoumukset muuttuvat konkreettiseksi tuloksiksi kentän tasolla, eli kannustamme kaikkia katsotuksen allekirjoittajia helpottamaan keskustelua kentän tasolla – Kuten sanoin, nämä on tärkeää nähdä, miltä kattosopimus näyttää sitten käytännössä, mitä etuja se tuo ja työ tulee jatkumaan, kun edistetään yhteyksiä kattavasopimuksen ja olemassa olevien aloitteiden välillä. Tarvitaan humanitaarisia uudistuksia kaikissa aloitteissa, kuten näihin yhteyksiin liittyen eksuksiin, joissa EU on erityisen aktiivisesti mukana. EU-tasolla ja mitä tulee meidän järjestelmämme voiseen. Tässä nähdään selviä yhteyksiä, miten haluamme myös käyttää kattavaa sopimusta tulevina kuukausina. Haluamme varmistaa, että heijastellaan noita sitoumuksia, jotka, on, jotka liittyvät siis äh, rahoitukseen kattavassa ja tuleviin kumppanusopimuksiin EK ja kansalaisjärjestöjen välillä. Mielestäni on tärkeää No tietysti linkitään nämä yhteen. Tämä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus. Tätä eteenpäin. Sitten tämä liittyy raportointiin, monivuotoiseen suunnitteluun ja myös lokalisoimiseen, paikallistoimintaan. Ja saamme tukea tässä työssä. ottaa. Tässä pitää korostaa sitä, miten tärkeää on, että käytetään näitäkin varoja hyvin. Ja lisäksi varainhoitoasetus tässä hyväksyttiin, tai siis se hyväksytään kohta, se tulee myös tukemaan toimintaa. Tässä tiettyjä elementtejä, jotka liittyvät varhaitoistuksen ja katostuksen on hyvä saada ne tähän mukaan, erityisesti jos ajattelee mahdollisuutta että näitä kumppaneiden raportteja ja tarkastuskertomuksia. Tässä on paljon yksinkertaistamispotentiaalia, kun ajatellaan näitä hallinnollisia menettelyitä ja haluamme, että yksinkertaistumista tapahtuu ja toisaalta, että kumppaneiden monipuolisuus säilyy, koska tarvitaan erityyppisiä kumppaneita, että voidaan puuttua näihin eri ongelmiin kentällä. Kuten sanoin, haluamme enemmän monivuotista suunnittelua kattava sopimus sitten ja sen yhteys Euroopan parlamenttiin ja DEVE-valiokuntaan, mikä teidän roolinne voisi olla tulevina kuukausina. On aina sen tärkeä seurata varanhoitoasetuksen vaikutusta. Tarvitaan yksinkertaistusta siis kansalaisjärjestöille. Serva monivuotinen rahoituskehys on myös tärkeä mahdollisuus puuttua näihin ongelmiin, eli että humanitaarista rahoitusta tarpeeksi. Tämä ei siis liity suoraan Katovan vaan muihin suositukseen korkean tason paneelilta. Se raportista on äärimmäisen tärkeää tukea ja lisätä humanitaarisen avun budjettia. Joka vuosi DV-valiokunta on äärimmäisen aktiivinen budjettineuvotteluissa ja tukee myös sitä, että maksutasot pysyisivät korkealla budjetissa. Tämä on tärkeää, jotta rahoitusta voidaan ennakoida paremmin. Humanitaarisella alalla elopuksi kattava sopimus pitää nähdä suhteessa humanitaarisen eh, huippukokouksen agendaan. Ei pitäisi unohtaa, että tehokkuus ja toimivuus ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta ne eivät ikinä itsessään ratkaise näitä kriisin perimmäisiä syitä. Keskusteluja pitää jatkaa täytäntöönpanosta kokouksen jälkeen ja sitten edistymiskertomus on myös tuossa. Sinnepä kaikki, kiitos. Um, thank, thank you very much. Kiitos. Niin, todella tuohon loppuun on hyvin tärkeää, erityisesti ottanut aikataulu, koska olemme puhuneet paljon edist- järjestyksestä, hallinnoinnista ja muusta, mutta tietysti suurin kysymys, joka dominoi otsikoita täällä ja Yhdysvalloissa, liittyy ihmisten äh, liikkeisiin, konfliktit, köyhyys äh, ja hallitusten äh, hajoamistahan niitä ajavat ja suurimmat poliittiset päänsärjyt, joita hallitukset käyttävät, liittyvät tähän. Tässä oli eilen tuo huippukokous Brysselissä, jossa ei oli kykenemätön sopimaan mistään. Minun nähdäkseni no tästä kultaneen lisää. Olemme nähneet kauheita kuvia Yhdysvalloista lapset on erotettu vanhemmista. Tiedämme, että Keski-Amerikassa, no siis ihmiset siirtyvät, puhumme Venezuelasta aikaisemmin, toivottavasti ihmiset eivät näe tätä tällaisena kuivana prosessikysymyksenä. Tässä pitää nyt saada tehtyä oikein. Se on tärkeää tämä maailmassa, mutta annan puheenvuoron Enrique Guerrerolle, joka on humanitaarisen avun pysyvä esittelemä. Enrique. Eh, kiitos, kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä informaatiosta, jota meille tarjoltiin aivan erityisestä tilanteesta, jossa on arvioitu Granbergianin toimintaa, joka varmasti on on, se olisi voinut olla ehkä vähän konkreettisempi brittiläinen ilmaisu, mutta, mutta ehkä joskus on vähän vaikea ymmärtää tätä. No, vitsi vitsinä. Kun puhutaan vähän vakavammin, voisin asemasta, joka on todellakin avainasemassa tässä verkostossa – verkostoitumisessa humanitaarisessa avussa, miten se on arvioinut tämän avun Granbergainin soveltamisen, toteuttamisen. Parlamentti lähetti valtuuskunnan tähän humanitaariseen huippukokoukseen Istanbuliin ja osallistui siis tuohon kokoukseen myöskin. Muistan, että kun esiteltiin Granbergain mukaan lukien monia maita, jotka olivat tehneet lisää kompromisseja siihen suureen kompromissien joukkoon, joka oli saatu kaikkien maiden kesken, jotka YK oli kutsunut koolle. Jos nyt muistini ei petä, niin oli kaksi keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin piti päästä sopuun, joka olisi tehokas ja toteuttamiskelpoinen. 179 maata. Se ei ollut tietenkään mitenkään itsestään selvään päästä sopuun kun jos olisi kysymyksessä esimerkiksi 22 maata. Toisekseen yks, yhtä tärkeää oli saada uusia lahjoittajia periaatteessa Persianlahden maista ja maista, jotka olivat, öö, olivat jo siirtymässä pois kehitysmaan tasosta, että saataisiin heidät mukaan tähän. Tämä olisi todella todellisuutta. Humanitaariset kriisit tällä hetkellä nimenomaan ovat niin intensiivisiä, niin suuren, suuressa mittakaavassa, esimerkiksi toisen maailmansodan, toisen maailmansodan jälkeen, niin nämä humanitaariset kriisit vain kasvavat. Sen takia meidän piti kannustaa muutamia maita sitoutumaan lisäkompromisseihin. Totta on, että kaksi vuotta tämän jälkeen, en nyt tässä puhu välttämättä Grand Bargainista, vaan yleensä maailman tilanteen kehittymisestä, humanitaarisen avun tarpeet ovat niin suuret, niin suunnattomat ver- verrattuna tuohon kaksi vuotta sitten vallalla olleeseen, vallalla olleeseen tilanteeseen, niin rahoituksellisesti rahaa apu ei ollut kasvanut samassa mitassa ja se tarkoitti sitä, että sellaiset maat, kuten esimerkiksi Yhdysvallat, joka on vähentänyt koko ajan sitoumuksiaan yleisellä tasolla, kun on kyse kehitysyhteistyöstä humanitaarisissa kriiseissä. Eli meillä on sitten edessä tilanteita, tämä tulee sille kohta, komissiolle esitettävissä kysymyksissä, jos puhumme esimerkiksi Gaasan alueesta tai joistakin Afrikan alueista, jossa meillä on hyv- kyllä kuitenkin suhteellisen riittävät rahoitukselliset välineet taata sadoille tuhansille ihmisille jonkinlaiset kelvolliset elinolosuhteet, mutta uskon, että tämä on kuitenkin hyvä uutinen, että kansalaisjärjestöt ovat sitä mieltä, että kehitys on ollut myönteistä viimeisten vuosien aikana. Sen jälkeen, kun Granbargen tämä suuri sopimus allekirjoitettiin, komissio on sanonut meille, että todellakin tämä New Yorkin tekemä arviointi tuo myönteisiä aspekteja esiin, mutta meidän täytyy suunnata katsemme nyt tällä hetkellä niihin olemassa oleviin puutteisiin humanitaarisessa todellisuudessa. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, meidän pitäisi siirtyä toimielimellisestä tyytyväisyydestä tehokkuuteen ja vastata todellisiin humanitaarisen kriisin todellisiin haasteisiin. Vielä muutama kommentti. Jotkut niistä, anteeksi, sitten vähän teen muutaman ovelan kysymyksen Rova Trautmannille ihan ystävällisessä mielessä, mutta vähän ketkun kysymyksen haluaisin, muutaman ketkun kysymyksen haluaisin tehdä. Kehitysyhteistyövaliokunnalla tulee olemaan ehkä enemmänkin kapasiteettia olla mukana Grand Bargainissa tulevassa monivuotisessa kehyksessä, koska humanitaarinen instrumentti tulee olemaan eriytetty – siitä tulee instrumentti, jonka puolesta voidaan taistella ja puolustaa ihan itsessään. Ei tarvitse taistella kenenkään tai minkään muun parlamentin osan kanssa tai muiden toimielimen kanssa. Tämä on sitten vähän monimutkaisempaa, jos puhutaan itsessään kehitysyhteistyöpolitiikasta, jos ajattelemme komission ehdotuksia erilaisista instrumenteista, mutta tämä osa tulee siis olemaan jatkossa helpompaa, kun puhutaan itse humanitaarisesta avusta. Näin ollen me olisimme erittäin iloisia, jos sekä komissio että myös järjestöt niinä hetkinä, kun käynnistetään neuvottelut erityiskysymyksistä, tulisivat auttamaan meitä, miten voisimme paikantaa ne ohjelmat ja tavoitteet ja haasteet, joita meillä on edessämme, joihin täytyy käydä käsiksi ja joita täytyy puolustaa hyvin intensiivisesti. Uskoisin, että on joissakin eurooppalaisissa maissa hallituksia, jos olen saanut oikeaa tietoa. Slovenia, Tanska tai Belgia, nämä maat ovat vaatimassa, että ne virastot, jotka työstävät näitä kysymyksiä, voisivat todella saada hyvää tukea paikantamista, että se suuntaus olisi sen kaltainen, että – voimainponnisteluja painotettaisiin enemmän paikallisella tasolla. Tämä on hyvä uutinen, että komissio on kehittämässä koulutusta paikallisella tasolla, jotta siellä voitaisiin edetä hallinnoimisessa, ohjelmien hallinnoimisessa. Minulle on tullut vaikutelma, että meidän täytyy vielä työstää asioita enemmän yhdessä, kun arvioimme tarpeita. Humanitaarisissa kriiseissä me pyrimme aina vastaamaan mm, reaktiivisesti silloin, kun joitakin kri- humanitaarisia kriisejä räjähtää käsiin. On totta, että monissa tapauksissa, no valitettavasti, on vaikea ennakoida – kun on kyse luonnonkatastrofeista, on vaikea jopa ennakoida, miten mm, poliittiset konfliktit tulevat etenemään. Mutta ihan oikeutetusti nyt tänä hetkenä voisimme lähteä keskustelemaan jo seitsemän vuoden ajan sitä on tehty. Nyt on koittanut hetki, että me voisimme tehdä hyvän diagnoosin tarpeiden arvioinnista tällä hetkellä, ei ainoastaan vain toimijoina tässä Grand Bargainin puitteissa, vain EU-na sellaisenaan. Kysymys, jonka halusin eh, esittää. EU Istanbulissa, niin kuin kaikki muutkin suuret toimijat, sitoutui erityiskompromisseihin tietylle määrätylle ajanjaksolle – Joskus olemme pyytäneet komissiolta arviointia, ei vain siitä, miten Granberget toimii ja miten muut toimijat, kompromissit, koordinaatiot, koordinoinnit sitoutuvat siihen, vai mikä on kompromissien soveltamisaste, joihin EU on sitoutunut toimijana, niin kuin se sitoutui siihen Istanbulissa kun puhutaan yleisistä kompromisseista tai kompromisseista Grand Bargainin jäsenenä, joihin on sitoutunut. No. Kehitysyhteistyövaliokuntana meidän täytyy tajuta jokainen realiteetti. Humanitaariset kriisit ovat usein pitkäkestoisia ja joskus koittaa hetki, että on pakko vastata hyvin rakenteellisesti, eikä ainoastaan eh, huomioida eh, ja vastata en, ihan ensi, ensi, ensiavun tyyppisiin tarpeisiin. Jos arviot ovat hyviä ja sen lisäksi, jos ne ovat ulkoisesti tehtyjä arviointeja, silloin ne myötä vaikuttavat siihen, että annetaan kannustusta oikealla hetkellä silloin, kun kompromisseja, silloin, kun kompromisseja tehdään. Ja silloin myös keskitytään siihen, miten näitä on sovellettu ja missä määrin niitä on sovellettu. No nyt tämä kysymys, Rova Trautman. Miten komissio tulee reagoimaan siihen, miten voice on sitoutunut tähän, mitä me tulemme tekemään tulevina lähivuosina. Thank you. I have Maria Hoibu. Kiitos Maria Hoibu on pyytänyt puheenvuoron. Maria, ole hyvä. Ja, herzlichen... Kiitos. Niin, kuulokkeet korville vain. Enrique puhui juuri siitä, että nämä tarpeet pitää arvioida hyvin ja diagnosoida. No, Pitää myös pohtia sitä, mihin nämä rahat menevät, mistä ne tulevat. Aina uudestaan huomataan, että monet raharesurssit varataan kyllä näihin kriisipesäkkeisiin, mutta loppujen lopuksi ne eivät kuitenkaan pääty maaliin. Toisaalta on sitten päällekkäistä toimintaa. No ehkä parlamenttina meidän pitäisi nyt kehitellä jonkinlaisia käytännön sääntöjä, jäsenvaltioille, mutta myös EUlle kokonaisuudessaan, että ilmaisemme sitten, että kun, jos kriisitilanteessa luvataan rahaa, minne se kohdennetaan, mi- mihin se sitten käytetään. Ei tämä tarvitse olla mitään negatiivista, mutta tähän tarvitaan lisää lisää selkeyttä, mikä on tuoretta rahaa, uutta rahaa pottiin ja minkä varavaroista laskea. Se varmasti myös humanitaaristen avustusjärjestöjen työtä helpottaisi, jos tässä olisi enemmän selkeyttä. Ehkä tällaisia sääntöjä pitäisi kehitellä, että saan lisää avoimuutta myös. Kiitos. I don't see anybody. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten haluaisin itse sanoa muutaman asian ensinnäkin. Tuo monivuotisuus on tärkeää, kuten Enrique sanoi, että täällä on puhuttu pitkään tykkään monivuotisuudesta, mutta no, kun toimitan, mennään kentälle, niin siellä nähdään nämä ongelmat, jotka liittyvät tosielämään, mitä vuosirahoitus tarkoittaa, mitä nähtiin Ugandassa toisaalta no vuoden alussa. Ihmiset kentällä saavat komissio, no siis äh, X määrä rahaa käytettäväkseen, joten he yrittävät suunnitella tätä toimintaa vuodeksi eteenpäin. Ja sitten maalis-huhtikuussa voisi, sanotaan, että voitaisiin vähän lisää rahaa mutta sitten sanotaan, että Nora pitää käyttää nopeasti, joten lisää kaavakkeita pitää täyttää niin edelleen, joten tässä paperisotaan menee paljon aikaa, kun näitä hakemuksia jätetään, eikä voida keskittyä sitten todellisiin tarvearviointeihin, arvioida sitä, mikä toimintava toimii. voisi olla paljon tehokkaampi, vaikuttaa siltä, että puhumme tästä, mutta jotenkin ei päästä sanoista tekoihin, en tiedä missä tulppa nyt on. Toiseksi kentällä huomasimme Keski-Afrikan tasavallasta tällä kertaa tämä lokalisointi paikallistason toimintakysymys. No, eli paikalliset kansallisjärjestöt vastaavat paremmin yhteydessä komissioon, mutta näin ei ole sanottu, koska meidän sääntömme eivät salli sitä. Olen kuullut tätä monesti. No, ensinnäkin, miksi me muuta sääntöjämme? Sääntömme eivät salli sitäkään rahaa, ei ole ulkopuolella humanitaariseen apuun, mutta sitten kun pitää ottaa kreikkaa, niin se saatiin tehty hyvin nopeasti. Olen pyytänyt pitkään sitä, että humanitaarisen välineitä tarkistettaisiin. Nyt tarkistetaan kaikkia välineitä paitsi humanitaarisen avun välineitä, jota ei uudelleen tarkastella, vaikka 56 vuotta taitaa olla katsonut tässä henkilöstön puoleen. Kyllä se on hyvin vanha väline. Joten onko tämä siltä, että tiedämme mitkä ongelmat ovat, kun olemme Keski-Afrikan tasavallassa, niin näin, tapasimme paikallisen naisen, jolla oli loistava hanke. Hän tiesi tarkkaan, mitä pitää tehdä hyvin hankalissa oloissa, mutta silti hänellä oli tässä länsimaalainen kansanjärjestö taustalla. Hänellä oli sitten nuorta väkeä siellä paikalla näistä kansanjärjestöistä, mutta eikö tämmöinen hieman holhoavaa ajatus, että pitää käyttää rahaa tuon organisaation kautta, eikä voitaisiin toimia paikallisten ihmisten välityksellä paremmin? Miten se voisi toimia paremmin? Voidaan voiminnuttaa ihmisiä, jotta voidaan muut, että ihmiset muuttaa omia yhteisöjään. No, budjetin valvontavaliokunnan kanssa keskustelin joita sitten yksi ongelma on, että oma talousarvion valvonta ei voi hyväksyä sitä, että jos käytetään rahaa hyvin hankalissa oloissa, niin joskus asiat menevät pieleen. Useimmiten oikein tehdään, par- ihmiset tekevät parhaansa, mutta jos joka kerta, kun jokin menee pieleen, niin kansallinen media sitten si- siitä sanoo, että no, yritetään purkaa näitä riskejä. Ja, ja tietysti on päästä otsikoihin sanomalla, että no, rahoja on tervetty, se on hankalampi saada ja löytää toimivia ratkaisuja. Tietysti kun on petostoimista, niin se pitää kyllä paljastaa, mutta tiedämme omasta kokemuksestamme kentällä, että on hyvin hankalia tilanteita ja ihmiset työskentelevät niissä oloissa sitten. Ja kun yritykset toimivat näissä oloissa, aina hyväksyvät tietyn riskin. Mutta tiedämme tämän kaiken, mutta silti ei ole uusia välineitä, joten pitäydymme välineessä, joka oli ehkä suunniteltu toisen aikana sitten lopuksi. Hienoa, että katsotaan paljonko rahaa päätyy kentälle. Sitä mitataan, koska tästä keskustellaan sitten paljon – sitten annetaan rahaa, se käytetään, paljonko sitä menee läpi, mutta nämä sopimuskerrokset eivät auta sitä, että raha päätyisi suoraan kentälle ja monet suuret kehitysapujärjestöt ilmoittavat paljonko rahaa päätyy suoraan kentälle. Jos lahjoittaa euron, niin paljonko siitä päätyy sitä sellaisena kentälle, joten jos tiedämme kaikki nämä ongelmat, niin miksi me muuta niitä? miksei kattava sopuksi meillä sanota, että ok, EU-sääntöjen e pitää muuttua. Onko muita puheenvuoropyyntöjä ja kysymyksiä? Jollei, niin annan puheenvuoron takaisin vierailemme Enrique. Thank you very much, Chair, and thanks a lot. Kiitos paljon. Kiitos paljon jäsenille näistä erittäin hyvistä kysymyksistä. Tähän voisi käyttää tunti tolkulla aika, mutta pyrin kuitenkin puhumaan lyhyesti. Vastaan ensin Lindan kysymyksiin. Minä uskon, että tämä väline toimii, sitä ei tule vaihtaa, mutta tulisi olla innovatiivinen tämän lokalisaatioasian suhteen. Ja nostit esiin sen, että on nämä tarkistusviranomaiset ja tämä riskin vähentäminen, riskin siirto. Se on iso asia, koska lahjoittajat antavat suurille virastoille vastuun ja ne sitten siirtävät vastuun paikalliselle kansallisjärjestölle ja he joutuvat tämän epävarmuuden kanssa tuskailemaan. Olen sitä mieltä, että olisi löydettävä keinoja toimia suoremmin. Pitäisikö rahoittaa erittäin pieniä kansalaisjärjestöjä, jotka työskentelevät tietyssä asiayhteydessä, eikä heillä ole tätä riskinhallintaa tai taloushallintaa valmiuksia, että he saisivat erittäin suuria lahjoituksia, niin tässä on suuri riski. Tässä saattaa mennä helposti konkurssiin. Me pyrimme löytämään tällaisia sateenvarjojärjestöjä tai rahast, rahastoja paikallisille toimijoille siten, että pystymme muutaman välikäden vähentämään ja antamaan rahoitusta suoremmin ilman, että tässä olisi 5000 eri kumppania. Tämä on eräs asia, jonka tulemme nostavan esiin, kun neuvottelemme puitesopimuksista siten, että olisiko tämä mahdollisesti mahdollista ottaa mukaan. Lisäksi haluaisin puhua vielä tästä monivuotisuudesta. Prosessimme ovat melko monimutkaisia, mitä tulee näihin sopimusten topapeihin, rahan lisäämisiin, niihin ja ongelmana on se, että raha ei ole riittävästi. Raha ei ole koskaan riittävästi, vaikka rahoitusta onkin enemmän, mutta kaikki nämä lisäkriisit sitten söivät tämän lisärahoituksen. Joten kyse on siitä, kuinka paljon varoja voimme antaa heti, voimmeko me pyytää lisää hätärahoitusta, miten tämä toimisi, ja tämä on melko pirstallinen tämä kokonaiskuva. Me haluaisimme virtaviivaistaa toimintaa ja vähentää myös tätä paperisotaa kumppaneidemme näkökulmasta. Tämä on Tämä on meillä tavoitteena sitten palaisin Salon Guerreron kysymykseen humanitaarisen välinen rahoitusta haluaisimme lisätä, mutta kehitysapu on pidettävä mielessä. Mikäli humanitaarisen apun on enemmän varaa ja kehitysapun vähemmän, niin ei se välttämättä ole hyvä asia. Ja osa komission ehdotusta tähän yksittäiseen välineeseen on se, että voitaisiin koromerkitä rahoja valmiuksien rakentamiseen. Katsotaan, miten neuvotteluissa käy, mutta me olisimme sangen tyytyväisiä, mikäli parlamentti voisi tukea näitä joitain ajatuksia siten, että voisimme ruohon juuritasolla kentällä saada muutoksen aikaiseksi. Sitten tämä reaktiivisuus verrattuna aikaisiin toimiin. Tämä pitää kutinsa. Luonnonkatastrofien kanssa me olemme onnistuneet ennakoimaan näitä hieman paremmin. Järjestöinen asia, johon me kiinnitämme huomiota, humanitaarisella pelikentällä on tämä konflikti dynamiikka, konflikti, ulottuvuudet, miten ne liittyvät tähän humanitaariseen vastaukseen. En tarkoita, että tässä pitäisi rauhaa rakentaa, mutta mikäli hyvin suunnitellulla humanitaarisella vastauksella, niin konflikti olisi olla mahdollista kenties ennaltaehkäistä Myanmar, Bangladesh, tilanne oli täysin ennakoitavissa. Myanmar on ollut äh, EUn tarkkailussa jo vuosia ja silti siellä tapahtui tämän humanitaarinen kriisi. Pitäisi tarkkailla tilannetta ja reagoida riittävän nopeasti. Ehkä viimeinen asia. Hoiburin kommentit puhun Saksaa. Ähm, äh, Kiitos kysymyksestä. Tämä on totta, niin komissio lupaa vain sen, mitä voidaan tosessa käyttää. Ja se on yksi siihen, miksi nämä vastaukset ovat osittain pirstaisia, koska voimme vain tarjota sitä, mitä voimme myös oikeasti varata käyttöön. Muuten pitäisi aloittaa taas alusta. No, olisi ehkä mielenkiintoinen idea toimia toisin, koska vuosina on nähty, että Monet uudet lahjoittajat eh, ilmoittavat suurista lahjoituksista, mutta kuitenkaan eh, tämä ei toteudu ainakaan heti. Tai sitten on eh, kohdistettu näitä varoja tietyille kumppanille tai tiettyihin kriiseihin, mikä ei ole tämän idea. Eli kyllä tätä voisin katsoa tarkemmin vielä jatkossakin ja tietysti on merkit jatkossakin siitä, että jos tuo kehitys puoli taloa ei käyttää kaikkia rahaa, mikä on tänä sitten, että sitten tietyt rahat voidaan sitten käyttää muualla. Esimerkiksi humanitaariseen apuun se antaa meille hieman enemmän joustoa sitten. Siinäpä kaikki. Kiitos. Thank, thank you very... Kiitos. Rova Muhlon. Thank you and thank you very much for the different uh, questions and points you... Kiitos, kiitos kysymyksistä mitään kysymyksiä suunnattu suoraan minulle, mutta muutaman asian sanoisin kuitenkin lokalisoituminen ja sitten välineiden uuden tarkastelu, niin no tässä tulos on ihan selvä. että väline on tarkoituksenmukainen, on samaa mieltä, että pitää löytää tosi tapoja, jos näin ei ole, kun, että pannaan täytäntöön nämä sitoumukset kattavasta sopimuksesta, mutta se, mitä, mitä me haluamme edistää, on yksinkertaistaminen, koska ilman sitä ei ole hyvä idea yrittää lokalisoida humanitaarista apua. On vain hyvin vähän kansalaisjärjestöjä, jotka voisivat sitten hoitaa tuo suuren työtaakan, jota Euroopan komissio tällä hetkellä hoitaa. Eli yksinkertaistetaan toimintaa ja katsotaan sitten, miten siitä eteenpäin. Lisäksi olen sitä mieltä, että on äärimmäisen tärkeää. Mikä katsomuksessa lukee, ei ole vain ajatus siitä, että siirretään varoja paikalliselle kansalliselle, vaan myös idea siitä, että rakennetaan kapasiteettia ja kuullaan alue- ja paikallistoimijoiden ääntä päätöksentekoprosessissa, jotka kohdistuvat heihin suoraan, joten on tärkeää, että YK ottaa huomioon nämä sitoumukset, mutta no, tämä liittyy YK-päätöksentekoprosessiin, kun suunnitellaan tästä vastausta kun että hallinnoidaan, niin sitten järjestöjen ääni pitää kuulua, joten on tärkeää, että olet mukana eri komiteoissa ja minun tuntemani on Euroopan komissio ja monet muut humanitaariset toimijat vievät tuota lähestymistapaa eteenpäin, mitä tulee valmiuksen kehittämiseen. No, tässä on vastuu myös kehitysjärjestöillä ja kehitysyhteisöillä rahoittaa tuota, koska se vie aikaa se on osa humanitaarista vastausta, ei se itse saavutonta sellaista ole. Olisi äärimmäisen hyvä, jos äh, kun, että kehitysbudjetissa olisi erityisrahoitusta valmiuksen kehittämiselle, joka liittyy eri asioihin, eli meidän linkittää yhteen näitä eri osatekijöitä. Ja tällä tapaa voidaan myös tuo Sendain prosessi viedä eteenpäin. näiden kerrosten kerrosten vähentäminen rakennusarkkitehtuurissa samaa mieltä, mutta katsotaan ensin, miksi meillä on näitä kerroksia ylipäänsä. Osa näistä toimijoista, toimijoista tässä rakenteissa ovat äärimmäisen hyödyllisiä ja tuovat lisäarvoa koko prosessiin. Meille tulee osa jäsenistämme, jotka tekevät töitä kumppanuuksissa he ovat allekirjoittaneet tämmöisen muutoksen kirjan, joka on tärkeä, mutta esimerkiksi Karri taas on tehnyt tärkeää ja hyvää työtä ja se kumppaneiden valmiuksia täytyy voimakkaasti kehittää, joten se pitää saada mukaan tähän rahoitusketjuun. Se on tärkeää monitorointia varten muun muassa – ei kyse ole tästä kerroksesta, välttämättä aina se voi olla yhdessä sopimuksessa vain yksi kerros, mutta kokonaisrakenteessa ei välttämättä, joten meidän pitää myös se, se muistaa. No niin, odotan innolla tulevia kuukausia. Kiitos. Thank you so... Kiitos. Eli uusi FPA-prosessi tulee tätä asiaa eteenpäin. No, te puhuitte näistä aiheista, jotka liittyvät moniin politiikan aloihin, miten paikalliset ihmiset saavat äänensä kuuluviin, miten toiminta on paremmin suunniteltua, että se voi muuttaa ihmisten elämää, eikä tässä olisi vain, no hyviä aikomuksia on toki varmaankin, mutta että jos ajattelee, että parempi minusta on tehdä näin, niin ei välttämättä aina ole niin paikallisen ihmisen mielestä. Toimintamalleja on kyllä olemassa. Olen itse ollut mukana tässä toiminnassa aikaisemmassa elämässä, niin myös esimerkiksi Karisas tai muut järjestöt ovat saaneet tiettyjä varoja, jotta voidaan myöntää sitten eteenpäin tiettyjä varoja muille järjestöille, joten toimintamalleja on olemassa. No ehkäpä niitä on olemassa kentälläkin jo, ja ne toteutuvat siellä, mutta me vain jatkamme eteenpäin. Ja no nyt neljä vuotta on ollut valiokunnan puheenjohtaja sama asia. Toist, samat asiat toistuvat ja tilanne kentällä ei muutu. Joskus tuntuu siltä kentällä, että lahjoittajat eivät kuuntele sitä, mikä voisi muuttua. No, joskus, no, joskus on, on kyse pienistä rahasummista, jotka kuitenkin saavat aika merkittävän eron, eikä toisinpäin, joten oikeat toimintamalle pitää löytää. Toivon, että parlamentti pidetään tässä mukana. En tiedä, mitä prosessi toimii, tämä FPA-prosessi, mitä se tarkoittaa, niin se toimii. Voisitteko sanoa vielä siitä, millainen aikataulu sille on? Ja voisitteko pitää meidät ajat tasalla sitten, koska tämä on mielenkiintoista. Ei tämä ole vain byrokratia, vaan tämä on tärkeää politiikan kannalta. Yeah, thanks. No, this is, <clears throat> this is normally a discussion between... Kiitos. Tämä yleensä on keskustelu, joka käydään komission ja täytäntöönpanokumppanien välillä. Ja tämä liittyy tähän keskusteluun paremmasta avusta, vaikuttavammasta avusta. Olen varma, että voisimme palata ja kertoa teille, missä mennään. Aikataulu on sellainen, että valmista pitäisi olla vuoden 2019 loppuun mennessä. Ja tämä hän osuu yksi yhteen sen suhteen, että tämä kokoonpano parlamentissa on, olisi edelleen sama ja lisäksi tämä liittyy monivuotiseen rahoituskehykseen. Kiitos. Tässä on näitä korjattavia asioita, joista ollaan yhtä mieltä toivottavasti päästään eteenpäin. Me voisimme kiittää meidän vierailijoita tästä katsauksesta. Kiitos paljon. Okay, we have votes coming up, so we're going to move swiftly on to... Äänestyksiä on tulossa. Siirrymme kohtaan kahdeksan. EUn panos monin kansallisten yhtiöiden ja muiden piirteiltään ylikansallisten liikeyritysten vastuuta ihmisoikeuksista koskevassa YK sitovassa välineessä. Suullinen kysymys, päätös lauselmalla valiokunnan puheenjohtajana vastaan tästä YK on sitova väline, mistä on oikein kyse. Ihmisoikeusneuvosto päätti, että luodaan avoin hallitusten välinen työryhmä, jonka tarkoituksena oli lyö, luoda sitova lainsäädäntö, joka koskisi ylikansallisia liikeyrityksiä. Neljäs kokous järjestetään lokakuussa tänä vuonna parlamentti on seurannut tätä heti sen syntyhetkistä lähtien tätä kehitystä. Ja meidän valiokunta oli yhtä mieltä, että me voisimme esittää suullisen kysymyksen ja päätöslauselman ennen lokakuun kokousta. Ymmärtääkseni EU ei ole onnistunut sopimaan yhteistä kantaa neuvotteluihin, siksi me haluamme käydä tämän keskustelun tänään meidän olisi hyväksyttävä suullinen kysymys ja hyväksyttävä päätöslauselma heinäkuun kokouksessamme. Haluaisimme, että ihmiset saavat tänään mahdollisuuden kommentoida tarkistuksia, tarkistuksen erittäin paljon. 186 päätöslauselmaa ja lisäksi ihmisoikeusalivaliokunnalta joitain kompromisseja on laadittu. Nyt käymme yleisen keskustelun tästä aiheesta ja sitten tarkistuksista äänestetään myöhemmin. Täällä on ihmisiä, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, tai jotka on, ja Bogdan Venta on ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Niin tämä suullinen kysymys on tässä ja sitten tämä YK eli kansallinen yhteistyö ja väline. No, olen varjoistelijaryhmältä ja tuen tätä aloitetta. Minusta on tärkeää sitä kysymys komissiolle ja saada vastauksia, mutta kuitenkin valiokuntamme on alkanut työstämään päätöslausumaa, eikä ole jäänyt odottamaan komission vastausta. Olen miettinyt tarkistuksia ja toivon, että neuvottelut muiden ryhmien kanssa jatkuvat ja löydämme hyviä yhteisiä kompromisseja, yhteistä maaperää, vaikka osa aiheesta on tärkeitä, niin minun kantani on, että tämä liittyy Inta-valiokunnan toimialaan pikemminkin kuin meidän valiokuntamme kompetensseihin. Tämä tulee tähän välineeseen ja ei ole liittymistä siihen, niin no, tämä vaatii sen, että tarpeeksi maita liittyy tähän mukaan, tai tärkeää. Monet suuret maat eivät osallistu seuraavaan työryhmään, jota on hyvin varovaisia, kun halutaan velvoittavia ihmisoikeus- vaatimuksia EU-yhtiöille. Se luo eh, tällaiset eh, toimintaedellytykset, jotka eivät ole yhtäläiset. On myös tärkeää taata, että kaikki liiketoiminnan muodot otetaan tähän mukaan, riippumatta siitä, mikä oikeuden muoto niillä on. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Niin, miten nuo puheenvuoropyynnöt? Judith Sargentini, haluatko käyttää puheenvuoron? Judith, ole hyvä. Very short, chair. I'm very happy. Hyvin lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Olen tyytyväinen, että esitämme suullisen kysymyksen. Ja toivottavasti äänestämme päätöslauselmasta jossa on selkeä parlamentin kanta, joka vetoaa komission ja neuvostoon, että sillä olisi positiivinen suhtautuminen kansainväliseen sitovaan välineeseen. On valitettava, että tämä aloite tehdään Genevessä ihmisoikeus lautakunnassa ja jäsenvaltiot, EU-jäsenvaltiot eivät aluksi olleet positiivisia, vastoin he pyrkivät tätä prosessia hidastamaan. Jotkut jäsenvaltiot ovat antaneet ymmärtää, että ne eivät olla kiinnostuneita tästä, joten olisi tärkeää, että parlamentti korostaa komissiolle ja neuvostolle, kuinka tärkeä asia on. Me olemme neuvottelemassa kauppasopimuksia jossa on riidanratkaisuelimiä suuryrityksille, mutta kolmansien maiden kansalaisille näyttää olevan vaikeaa saada oikaisua, mikäli ihmisoikeuksia vastaan rikotaan. On valitettavaa, että Intakumppanimme ovat tässä vastahakoisia, mutta pyritään kuitenkin saamaan asia täysistunto äänestyksen ennen lokakuuta. Kiitos Lola Sanchez, sitten Heidi Hautala. Muchas gracias. Kiitos paljon Linda ja suurkiitokset loistavasti tehdylle työlle. Minusta tuntuu, meistä tuntuu, että olet tehnyt hyviä kompromisseja, joilla on hyvä perusta etenemiselle. Ja mielestäni nyt ollaan niin siinä tilanteessa, että päästään keskeiseen tavoitteeseen, eli voimme ottaa Euroopan parlamentin lausunnon vakavasti tutkittavasti ja meidän, mikä on meidän velvoitteemme edustaa niitä äiniä, jotka ovat äänestäneet meidät tänne ja jotta nämä äänet kuuluvat aina neuvostoon asti, jopa YK asti. Joo, no niin. Jos kommentoisin ihan lyhyesti joitakin asioita, joita suhteessa tarkistuksiin tekstiin minä kyllä aina jankutan sitä, että tämä tuleva instrumentti on hyvin yhteensopiva monien muiden kanssa esimerkiksi. YK on perusperiaatteiden kanssa ja myös lainsäädäntöaloitteiden kanssa kansallisella tasolla, joita jotkut rohkeat valtiot ovat lähteneet viemään askel askelta eteenpäin. Minua vähän hämmästyttää jotkut tarkistukset kollegalta, koska ehkä heitä hävettää vai eivätkä halua mennä eteenpäin sisällöllisesti, ikään kuin tässä oli joku este ihmisoikeuksille, ei onko tässä joku muu intressi kyseessä Joo, täällähän on ryhmiä, jotka ehdottavat poistettavaksi tarkistuksia, jos sanotaan näin, että ihmisoikeuskysymykset ovat etusijalla suhteessa kaikkeen muuhun, kaikkiin muihin arvoihin. Se ei saa jäädä toisiaiseksi. Sitten tässä parlamentissa olemme sanoneet usean otoseen, useissa mietinnöissä, että tuemme tätä prosessia ja pyydämme komissiota ja ulkosuhdehallintoa, että ne olisivat proaktiivisia ja rakentavia eivätkä mitenkään epärakentavia niin kuin tähän asti. Meidän täytyy nyt päästä kypsyyteen, eh, yhteneväisyyteen politiikassa. Meidän täytyy ajatella eh, tajuta se, että nykyiset mekanismit eivät ihan toimi silloin, kun halutaan oikeudenmukaisuutta kaikille oikeuksille, kaikista oikeuksista, joita ihmiset peräänkuuluttavat. Ihan lopuksi vielä EU EU:ssa nyt me olemme ehkä parhaimmassa asemassa olevia toimijoita, jotta voimme antaa oman panoksemme tälle luonnokselle, koska se on sitova. Sehän vastaa meidän omia arvojamme, mutta se on, sillä on myös olemassaolon oikeutus, kun ajattelemme omaa toimielintämme. Ja me, koska me tarvitsemme laki, juridisia puitteita, jotka ovat yhteneväisiä, jotka korvaavat nämä puutteet peria keskeisissä periaatteissamme. Voimme varmasti työstää tätä tekstiä eteenpäin päästäksemme laajaan konsensukseen, jossa silloin ihmisoikeudet olivat kaikkien asioiden edellä. Very much Heidi Kiitos sitten Heidi Hautala. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin no, ylistää ja kiittää tästä parlamentin prosessista, että oli nämä kolme valiokuntaa keskustelmassa yhdessä, Trua, Deve ja Inta, ja myös ulkosuhdehallintoa kuultiin ja komissiota ja tietyt väärinymmärrykset saivat selvennystä keskustelun aikana esim. Minusta on tärkeää ymmärtää, että yksi syystä siihen, miksi ulkosuhdehallinto ja komissio ovat haluttomia, että tämä aloite alun alkujaan liittyy vain ylikansalli- monikansallisyhtiöihin. Ylikansallisyhtiöihin, jos katsotaan globaaleja arvoketjuja ja niiden luonnetta, niin pitäisi huomata, että ei pitäisi sulkea pois myöskään muita yrityksiä, jotka toimivat kotoperäisesti vain, koska muuten luodaan aukkoja tuohon toimitusketjujen avoimuuteen. Toiseksi oli hyvä selventää, että esimerkiksi se panataan YK on ohjaavat periaatteet ihmisoikeuksista yrityksen osalta ei ole ristiriidassa tämän prosessin kanssa, kun on nämä sitova sopimus, koska YK on ohjaavat periaatteet voivat myös liittää, voivat myös johtaa esimerkiksi EUn due diligence-lainsäädäntöön ja mitä tulee tuohon mandaattiin, niin no, osa meistä ymmärsi paremmin, että EU ei vielä ole antanut mandaattia neuvotteluille. Ja no, ei voida neuvotella, ei voida rakentava, jos ei ole mandaattia, joten toivon, että no, neuvotteluvaltuudet saadaan. Ja lopuksi on sanoa vielä kollegoille Intavaliokunnassa, johon kuuluu myös itse, että on varmaan erilaista asteittaista lämpenemistä tuolle aloitteelle Intassa. Ja voimme luottaa siihen varmaankin, että enemmän tai myöhemmin tähän liittyvät mukaan. Okay, thank you. The whole... Kiitos. Niin, hallinto on täällä paikalla. Se on tässä johtavassa osassa Mark Giacomini ulkosuudenhallinnosta. Ehkä hän voi kertoa meille, mikä tuo neuvotteluvaltuusmandaattikysymys on. Mitä tapahtuu EUn jäsenvaltion sisällä? Kiitos. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että me haluamme tehdä yhteistyötä kumppanimme kanssa ympäri maailman, jotta voidaan panna täytäntöön YK puitteet. Tämä on muistutus siitä, että on noudatettava sitovia normeja. Kuinka halutaan nämä aukot täyttää? riittää tässä täytäntöönpanossa. Olemme tyytyväisiä, että YK panostaa, panostaa monella saralla siihen, että täytäntöönpano onnistuisi. YK-työryhmä on tehnyt yhteistyötä ihmisoikeuksien due diligencein suhteen. Ja pääsy tehokkaisiin CHR on myös työskennellyt ihmis sen suhteen, että tässä kaikki sidosryhmät voivat käyttää tätä välinettä parhaimmalla tavalla. Me ihmisoikeusneuvoston ehdotusta tuemme täysin siihen, että on mahdollisuus tehdä vetomus. Nämä ovat tärkeitä, mikäli halutaan tämä, nämä kestävän tavoitteet panna täytäntöön. EU heijastelee tulevia mahdollisia toimia kansainvälisellä ja paikallisella tasolla. EU itsessään ei vastusta sitä, että keskustellaan oikeudellisesti sitovista välineistä ja hallitusten välisessä työryhmässä olemme olleet aktiivisia, eräs aktiivisimmista valtuuskunnista, joten me emme hyväksy sitä väitettä, että EU ei, ole, ei olisi aktiivisesti ottanut osaa tähän neuvotteluun, eikä meidän osallistuminen ole ollut millään tavalla häiritsevää. Viralliset kuulemiset järjestetään, järjestettiin kesäkuussa 2018. Neljä jäsenvaltiota olivat yhtä mieltä kansamme sen suhteen, että tämä ei ole saanut riittävästi pontta YK jäsenvaltioiden sisällä. On tärkeää, että prosessiin liittyvät ongelmat ratkaistaan, mikäli tässä halutaan päästä maaliin. Olisi tärkeää, että tähän prosessiasiaan löydetään ratkaisu se, että päästäisiin sopun avoimesta, selkeästä, joustavasta prosessista. Tämä voisi olla, tässä voisi olla HCRn lausunto, sikäli kun käsitellään ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmia. Lisäksi on tärkeää, että on selkeä etenemissuunnitelma sen suhteen, että nämä asiakirjat saadaan ennen kokouksia. Tämä olisi jo askel oikeaan suuntaan. Entinen suurlähettiläs Long, joka tekevä puheenjohtaja, ehdotti, että 15. kesäkuuta päätet saataisiin nämä asiakirjat, Ecuadorin kaavailut, että lokakuussa järjestettäisiin kokous. YK jäsenvaltiot ovat huolestuneita Ecuadorin aikaansaannoksissa tässä prosessissa. Me olemme kuunnelleet ammattijärjestöjä, akateemikkoja, työmarkkinaosapuolia asian tiimoilta. Tämä on tärkeää, mutta tämä myös korostaa tämän asian monimutkaisuuden. Kuten olemme monen kertaan sanoneet, me tarvitsemme laajan analyysin siitä, mitkä oikeudelliset kehitykset parhaalla tavalla ratkaisevat nämä todelliset ongelmat väärinkäytösten välttäminen ja oikeus päästä oikaisumenettelyyn me olemme keskustelleet jäsenvaltioiden kanssa näistä monimutkaisista asioista, ja tämä on jatkunut monta vuotta, ja EU on ponnistellut hartiavoimin tämän asian hyväksi. Monessa jäsenvaltiossa on jo toimintasuunnitelma, mitä tulee suurityksiin ja ihmisoikeuksiin. Tämä on enemmän kuin missään muualla alueella koko maailmassa. Meillä on laaja-alainen lainsäädäntö, EU ja jäsenvaltio tasolla, että Ja tässä ammattijärjestöt, ihmisoikeusjärjestöt, yritykset ovat kaikki voineet äh, kantaa kortensa ja tässä ollaan tätä prosessia viemässä eteenpäin. EU on sitoutunut viemään keskustelua eteenpäin sovitussa formaatissa siten, että löydetään kestäviä ja mahdollisia ratkaisuja näihin olemassa oleviin suojelun puutteisiin. Mitä tulee mandaattiin, niin on tärkeää, että on olemassa ensimmäisenä sopimusluonnos, että me voisimme tätä asiaa viedä eteenpäin mandatin avulla. Kiitos kotiläksy. Taitaa vielä olla. Pitäisi saada jäsenvaltiot mukaan. Ei vain ulkos... No ulkosuorahallinto voi johtaa vain, jos jäsenvaltiot vetävät tai sitä eteenpäin. No niin, kollegat, äänestys on tulossa. Eli siinäpä kaikki. Hyväksymme suullisen kysymyksen sitten. Voidaan palata noihin muihin aisiin heinäkuussa, kun äänestetään suurista kysymyksistä. Kiitos, ulkosuorahallinto. No niin, siirrytään eteenpäin kohta yhdeksän. Otetaan äänestykset, kollega. Ensimmäinen äänestys on helppo. Eli voimme äänestää suullisesta kysymyksestä nimen huutoäänestyksellä. Eli YK on sitova väline, josta juuri keskustelimme, äänestys alkaa. Where's the screen? Uh, oh, no, is there? Yeah. Has everyone voted? everybody has voted. kaikki kyllä. Äänestys päättyy. Suullinen kysymys on hyväksytty. Kiitos kollegat. Nyt voimme siirtyä eteenpäin kohtaan Kymmenen ja mikrofoni katkeaa puheenjohtajalta. Sorry, item 10. Kohta 10. Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa, esimerkkinä metsät. Tämä on pitkä äänestys, koska pitää äänestää omista tarkistuksista ja sitten muiden valiokuntien tarkistuksista ennen kuin aloitamme. Anna puheenvuoron esittelijälle Heidi Hautalalle. Very much, Linda. Kiitos, Linda. Niin, tämä oli melko rakentavaa ja sanotaanko, yhteisymmärrystä löytyy prosessissa ja suurin osa tarkistuksista, lähes 200 spesifioivat ja selkeyttivät ja lisäsivät muutamia ulottuvuuksia, jotka puuttuivat. Tässä ei ollut mitään suurta kiistaa tarkistusten osalta, joten kompromissitarkistus saatiin melko helposti kasattua, tietysti tyydyttää kollegoita. Tämä on melko pitkä teksti, mutta tätä mietintöä kyllä nyt tarvitaan myös siksi, että meidän pitäisi olettaa, että komissio voisi nyt sitten käydä kunnon konsultointia ja saavuttaa EU-laajuisen strategian metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä. Ja erityisesti haluaisin kiittää Envivaliokunnan valmistelija edustaja Kanjechna ja Rova Arena Intavaliokunnasta, koska tämä työ täydensi tois, tässä on hyvin, hyvin toistaan täydentävän työ, toisesta saman hyvänä tekstin. Kyllä, ja tämä liittyy aikaisempaan kohtaan myös monella tapaa, tämä metsäkysymys. No niin, eli aloitamme äänestyksen, aloitetaan kompromissista yhdeksän puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty, tarkistus 121 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 8 puolesta tyhjään vastaan hyväksytty. Envi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 169 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 169, taitaa olla hyväksytty. Äänestys alkaa. The vote's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella Kompromissi 10 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 116 osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 32 puolesta raukeakin. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 86 äänestys alkaa. Taitaa olla melko suuri enemmistö. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy hyväksytty, mutta ei niin suuri enemmistö kuin viimeksi oikeassa olitte, kun olisitte tarkistaa. Selvä. Se oli tiukempi, mutta ei niin tiukka. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 21 puolesta. Voimmeko, niin siis vain kaksi olisi tuossa paketissa. No, tässä meni sen verran aikaa, että voimmeko, no, Envi ja Inta 23 asti yhdessä sopiiko? Eli hautala kyllä selvä. Eli kaikki nämä yhdessä puolesta, tuon blogin puolesta vastaan tyhjää. Kaikki hyväksytty. Kiitos tehokkuudesta. 99 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Ylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa hylätty, rau, siis raukeaa, niin 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 112, äänestys alkaa. I think it's rejected Bogdan. Taitaa olla hylätty Bogdan. No, taitaa olla hylätty. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. E, inta 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 157 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137, 138 puolesta vastaan, tyhjä yletty. 139 on vedetty pois, 140 kahdessa osassa ensimmäinen osa, 140 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, eli toinen osa raukeaa. 141 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Elvi 43 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 151 ensys alkaa. Taitaa olla hyväksytty, mutta... Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sama enemmistö. Inta 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment 96. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. en Envi 28 puolesta vastaan. Se on kahdessa osassa, anteeksi. Ensimmäinen osa Envi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen kohta Envi 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänest... Kompromissi 26. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 vastaan 8. En 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty olisimme voinut äänestää ryppään. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus. 1, 2, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Inta 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Inta 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus. Anteeksi, Inta 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Inta 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Huh. Johanatason kappaleet. Olemme menneet melko nopeasti. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Voimmeko me... No, tässä on vastaan 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty.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 vastaan tyhjää. Sanoisin hylätty, tarkistakaamme, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 4. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 kahdessa osassa. 43 tarkistetaan, äänestys alkaa. Tarkistamme, äänestys päättyy. Hyväksytty. 45 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Toinen osa raukeaa näin ollen. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58, 59, 59 hyväksyttiin, niitä 60 ei äänestetä. Se kuulee näihin muihin tarkistuksiin. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viitteet. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Haluaisitko joku tarkistaa? Tarkistetaan kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Samalla enemmistöllä tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Se oli 11. Tehdään 11 uudestaan. 11 anteeksi. Meni liian nopeasti. 11 puolesta vastaan tyhjää Sanoisin, että tarkistakaa, me Äänestys alkaa. Sanoisin, että hylätty. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja äänestämme lopullisesti mietinnöstä tarkistettuna nimenhuutoäänestyksellä. Niin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja absoluuttinen enemmistö taustalla. Yksimielinen enemmistö. Onnittelut. Right, we have item 11. Kohta 11. Jos poistutte, niin voisitteko tehdä sen hiljaisuuden vallitessa kohta 11 kyselytunti. Ja kysymys on tullut edustaja Enrique Guerrerolta komissiolle. En nyt lue kysymystä, mutta tässä on kyse siitä, miten ekopääosasto... Anteeksi. If people are leaving. Jos poistutte, täytte puhua, niin puhukaa salin ulkopuolella, koska haluamme mennä kohtaan 11 kyselytunti. Hyvin tärkeä aihe. Eli tässä on kyse sitä, miten rahoitetaan pakolaisia Gazan kaistaleilla. Ja ekopääosastolle esitetään kysymys, mitä se tekee, jotta se voisi puuttua tuohon hätätilanteeseen, kun tuota rahoitusta on leikattu tässä viime aikoina. Eli kuka täällä on ekopääosastolta vastaamassa sieltä, olkaa hyvä nimeltä. Voisitteko esitellä itsenne? Kiitos. Uh, good afternoon. Yes, sorry. Sorry, I really have to... Anteeksi nyt, mutta tässä on hyvin tärkeä kysymys. Uh, Gaasan kaistalista ekopäästölle. Pyydän, pyydän, hyvin tärkeä kysymys, niin jos ette halua kuunnella vastausta, niin poistukaa salista. Tämä on tärkeä asia. Menette humanitaarisen apuun Gazan kaistaleilla, Olkaa hyvä. Good afternoon, Valentina De Bernardi from DG ECO, I'm the team leader for Iraq, Yemen and Palestine. Hyvää iltapäivää DG ECOsta. Me käsittelemme Irakia ja Palestiinaa ja me aloitamme joistakin huomioista, yleisluontoisista huomioista, jotta voimme sijoittaa Ekon tähän kokonaisuuteen ja sitten hyvin antamaan tarkemman vastauksen. Yhä useammin toistetaan ja voidaan nähdä, että Gaasan rajan tilanne huolestuttaa meitä maaliskuussa yhteentot alkoivat ja jatkuivat kesäkuulle asti. Te tiedätte, että uhrien lukumäärä on huomattava. 105 ihmistä menehtyi ja yli, yli 4000 loukkaantui eikä laskettu ollenkaan niitä, jotka loukkaantuivat viime perjantaina. Niistä oli vielä virallisia lukuja, mutta tilastot puhuvat noin 200 lisäloukkaantuneesta. Totta kai on välittömiä tarpeita terveydenhuollossa, kiireellistä lääkintähuoltoa, mutta kaikilla tällä on tärkeitä seurauksia keskipitkällä ja pitkällä alueella Gaasan terveydenhuollossa väestö, koko siviiliväestöä ajatellen. Tilanne on pahentunut taloudellisesti. Tilanne on katastrofaali 11 vuotta kauppasaartoa. Sen takia gaasalaiset eivät saa perushyödykkeitä, eivät saa terveyspalvelua tai lääkkeitä. Työttömyys kasvaa perspektiivien puute on totaalinen, köyhyys on joka päiväistä, väki, väestö tarvitsee kiireellisesti kaikenlaista huoltoapua. YK on rahoitus on pienentynyt, mm, kansainvälisen yhteisön rahoitus on vähentynyt, vakavaraisuus, likviditeettiä ei ole Gasassa. Humanitaarisen toiminnan tärkeys on painottunut, jotta voin vastata teidän kysymyksenne suoraan. Mitkä ovat Ekon tekemät toimenpiteet vastatakseen tähän kiireellisyystilanteeseen? Vuonna 2018 alussa Meillä oli 21 miljoonaa Palestiinalle ja 15, 17 miljoonaa Gaasan alueelle. Sen jälkeen humanitaarinen tilanne on pahentunut yhteenottojen takia, koska viikoittain tulee tuhansia loukkaantuneita Gaasassa ja terveyssektori tekee jo hyvin vaikeissa olosuhteissa työtä, koska tähän lisää, lisää, lisätä sähkö- ja vesihuollon katkeaminen. Eli Gaasan alueen romahtamaisillaan toukokuussa haluttiin kolme miljoonaa lisää humanitaariseen tukiapuun, jotta voitaisiin vastata kiireelliseen oleellisimpiin tarpeisiin, kun on kyse myös Gaasan vesihuollosta muun muassa. Gaasassa on, on paljon palveluita, jotka ovat vanhentuneita terveyshuolto esimerkiksi pystyy vastaamaan kuin kiireellisiin tarpeisiin. Nyt DGEK on tehnyt arvion maaperällä. Vuodesta 2007 lähtien YK on varustanut, antanut noin 270 miljoonaa euroa Gaasan alueelle. Jos voi pyydä, pitäisikö onko on lisää painakoitu nykykriisiä. Kyllä sanoin äsken kolme miljoonaa toukokuussa. Sen takia me olemme voineet hieman parantaa tilannetta. Olemme voineet olla joustavia, kun tarpeita on noussut kiireellisesti ja meidän täytyy myös annakoida lisärahoitusta. Me pyydämme teiltä myös, josko komissio voisi käyttää joustavampia mekanismeja, jotta jakelu sujuisi nopeammin ja tehokkaammin. Rahoitus voisi taata kehityksen ja humanitaarisen avun linkityksen. Jos ajattelemme kriisiä, joka jatkuu, ja poliittisen tilanteen kehityksen. Meidän täytyy saada synergiaa eri humanitaarisen toiminnan, kehitysavun ja EUn välillä, jos me haluamme parantaa avun tehokkuutta. Meidän täytyy samanaikaisesti saada kahden valtion toteutuminen toimivaksi. Komissio on työstänyt tiiviissä yhteistyötä, jotta voidaan taaka, taata se, että voidaan vahvistaa kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien perheiden tilanteen parantamista. Me voimme myös todeta, että köyhyys on lisääntynyt ja työttömyys kas nousee. Me olemme huhtiku- helmikuussa valmistaneet DG ekopääosaston matkan. Me haluamme vahvistaa meidän vuosipanostamme UNRWAssa. Vuonna 2019 tämä rahoituskiisillä tulee olemaan dramaattisia seuraamuksia miljoonien palestiinalaisten pakolaisten elämään Gaasassa myös Jordaniassa ja Libanonissa, mutta myös koko alueella vallitsee suuri epävakaa tilanne. Ja sen takia, kun Euroopan komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin voidakseen vastata äärimmäiseen vaikeaan tilanteeseen lyhyellä aikavälillä, me haluamme nopeuttaa vuoden 2018 18 maksuja 808 miljoonaa ja tämä raha pitäisi käyttää, se pitäisi maksaa sataprosenttisesti elokuuhun mennessä. Ja tämän lisäksi me, meillä on uusi ohjelma, jossa on 50 miljoonaa euroa neuvosto hyväksyi sen äskettäin. Tässä halutaan ottaa huomioon pakolaisten tarpeet Jordaniassa ja Libanonissa. Tähän lisätään nämä kolme miljoonaa, joista on jo päätetty Euroopan naapuruspolitiikan panos haluaa antaa 100 miljoonaa tänä vuonna. Komissio on myös tukenut myös kiireellisyysohjelmia Gazassa vuosien, Gazassa vuosien ajan. Me tarjoamme vastaanottoa pakolaisille, jotka ovat joutuneet siirtymään. Me haluamme myös parantaa UNRVn terveydenhuoltoa Gazalla kahdella miljoonalla Euroopalla EU tukee UNRWA sen rahoituspolitiikassa kesäkuussa 2016 solmittiin sopimus EUn ja UNRWAn välillä. Se on tärkeää meidän poliittisen tuen kannalta tälle virastolle, eli se antaa jos me haluamme osoittaa sitoutumistamme tänä vuonna, mutta myös tulevina vuosina. Tänä vuonna komissio on päättänyt antaa 106 miljoonaa euroa UNRWAlle EU-jäsenvaltiot e ovat kuitenkin vielä kaukana siitä, mitä pitäisi tarjoa apua palestiinalaisille tällä hetkellä. For substantial US cuts. How... Tällä hetkellä UNRV ei pysty tukemaan tätä tahdin kiihdyttämistä. Sen takia ö, on lähdetty vähentämään maksuosuuksia. Mike, me haluamme kuitenkin vahvistaa tukea meitä, me haluamme antaa tälle virastolle. Sitten Enrique Guerrero, kysymyksen esittäjä. Kiro. Ensinnäkin en halua ainoastaan kiittää tästä vastauksesta, vaan myös onnitella tästä vastauksesta, koska se oli hyvin laaja, kattava, hyvin in, informatiivinen ja ymmärrettävä vastaus. Näin ei aina ole asian laita, kun kysytään komissiolta. Ja komissio äh, vastaa, mutta tässä tapauksessa suurkiitos, koska vastaus oli hyvin laaja. Tämän kysymyksen alkuperä löytyy kokouksesta, jonka esittelijä piti tämän humanitaarisen avun yksikön kanssa UNVAR Brysselissä jossa minulle sanottiin, että kuten vastauksessakin sanottiin komissiosta, viimeisimmät yhteenotot, jotka ovat aiheuttaneet 1400 loukkaantunutta, usein hyvin traumaperäisiä Mm, ne ovat vaatineet kirurgisia toimenpiteitä, eli tämä on kokonaisvaltainen kriisi terveydenhuollolle Gaasassa. On ilmaistu kiireellinen tarve antaa 10 miljoonaa euroa lisää kahtena seuraavana kuukautena tästä kokouksesta, joka pidettiin siis viime viikolla. Äh, mikä nyt on varmaa, Gaasan tilanne, johon en nyt tässä lähde sen suuremmin poliittisesti pureutumaan. Meillä oli aikaan tämä kriisi alueella on hyvin on pahentunut siitä, että äh, Yhdysvallat lainausmerkeissä on rankaissut, siis lainausmerkeissä rankaissut siinä, että se on lähtenyt leikkaamaan apua. Meidän täytyy ottaa huomioon, että Gaasa on Kasahan on tämmöinen on niin sanottu avovalkina, jossa lähes kaksi miljoonaa ihmistä asuu äärimmäisessä humanitaarisen avun tarpeessa. Tämä on hyvä uutinen, että EU on ottanut oman vastuunsa lähteä korvaamaan tämän mm, Yhdysvaltojen käytöksen, eli paikkaamaan sitä. Ja aivan varmasti tulee olemaan tarpeita lähitulevaisuudessa. Ainoa, mitä minä nyt haluaisin, minä haluaisin pyytää lisää informaatiota, minkälaisia yhteyksiä UNRWA aikoo luoda komission kanssa, jotta voitaisiin vastata välittömiin tarpeisiin, jotka ovat seuraamusta tilanteen vakavoitumisesta. Um, Ei muita puheenvuoropyyntöjä. Tulkkien työaika päättyy tähän. Kiitos.